Euh, Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme kokouksemme aloisajoissa. Pidämme kiinni tavanomaisesta täsmällisyydestämme. Muutaman minuutin olemme jo aikataulusta jäljessä. Meidän täytyy myöskin pitää mielessä se, että esityslista on kovin täynnä tänä aamuna. Heti tähän alkuun ilmoitan, että me ryhdymme äänestämään viimeistään kello 10. Tämä äänestys tapahtuu sähköisesti. Ja täten pyytäisin niitä jäseniä, joilla ei ole äänestyskortti mukana, pyytäisin heitä hakemaan kortit ja pyytäisin avustajia valmistamaan, että kun heidän jäsenensä saliin tulevat, niin heillä on asianmukainen laitteisto mukana. Olette nähneet esityslistan ja Kobunius lähetettiin teille sähköpostitse ja nyt se on jaettu kirjallisena. Eli jos esityslistaan ei ole huomioita, se on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Ne ovat kirjallisina kohdassa kaksi. Sitten teillä on luettelo kielistä. Ja tämä kokous välitetään myöskin net tehtiin ja täten kansainvälinen menestyskin on taattu. Haluaisin onnitella Inge Gressle hänen syntymäpäivänsä johdosta. Inge, Raje, Inge Rajeni, Inge, kolmas maaliskuuta, toinen maaliskuuta Inge nuorentuu vuosi vuodelta, joten onnittelemme häntä ja haluaisin pyytää anteeksi kollegojen Surjanin ja Gottmanisin puolesta. He eivät valitettavasti pääse paikalle, eikä myöskään Daniel Abad. Hän on saanut kutsun Ranskan tasavallan presidentiltä osallistua hyvin tärkeään tapahtumaan Etelä-Ranskassa. No niin, me siis omistamme tunnin verran aikaa keskustellaksemme kohdasta neljä, viisi ja kuusi. Toisin sanoen Sidonia esittelee meille nopeasti työasiakirjansa – aihe on erittäin tärkeä. Tämä Raimerin aihe, joka, josta Raimer on laatinut meille työasialikirjan ja joka liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen. Ja sitten vielä työasiakirja myöskin, jonka meille on valmistellut Inge ja joka käsittelee varainhoitoasetusta. Nämä kolme kohtaa liittyvät toisiinsa ja ne ovat entistä enemmänkin sidoksissa toisiinsa nyt, kun me tulemme piakkoin vastaanottamaan sen paketin, jonka komissio hyväksyy ja josta tehdään sitten neuvostossa ja parlamentissa päätös ja tämä paketti liittyy näihin uusiin juridisiin ja talousarviollisiin säädöksiin, jotka johtuvat Lissabonin sopimuksesta. Eli ehdotan, että annamme välittömästi puheenvuoron Sidonialle, jos hän on paikalla. Hän on paikalla. Sidonia, jos voit hyvin nopeasti johdatella meidät aiheeseen ja sitten Raimer ja Ingeborg ja sitten käymme yhteiskeskusteluun. Ensin Sidonia. Briefly, I will make a presentation in English. Hyvin lyhykäisesti Esittelen tämän englanniksi, koska alkuperäinen asiakirja on englanniksi, enkä usko, että minulla vielä on tässä Puolan käännöstä. Asiakirja on tavanomainen askel vuosittaisessa talousarviomenettelyssä, joten missään tapauksessa tämä ei ole mikään epätavallinen työasiakirja. Tässä työasiakirjassa niin yritän korostaa joitakin näistä neljästä kohdasta, joita komissio e, on esittänyt ja joissa esitellään e, rahoitusohjelman yleiskatsaus. Ja tämähän perustuu toimielinten välisen sopimuksen velvoitteisiin. Kuten tavallista, rahoitusohjelmointi antaa kokonaiskatsauksen konkreettisesta suunnittelusta vuodelle 2011. Päätin seurata tavanomaista tapaa ja korostaa joitakin budjettikohtia, avainbudjettikohtia ja avaintoimia budjettipääluokkien mukaisesti, mutta mainitsen myös joitakin ongelmallisia aiheita. Työasiakirjan tavoitteena on antaa tiivistelmä ja yleiskatsaus rahoitusohjelmoinnista teille, mutta asiakirja on myös suunnattu Euroopan komissiolle, koska todella odotan selvennyksiä joihinkin työasiakirjassa esille ottamiini seikkoihin. Nämä ovat ennen kaikkea asioita, jotka liittyvät pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin, samoin kuin muutamia suuria kysymysmerkkejä ja kysymysmerkkejä, joita olen sieltä löytänyt. Ja ennen kaikkea nämä kysymysmerkit liittyvät EUn Itämeri-strategiaan. Minun mielestäni tämä ei ole rahoitusohjelmoinnissa kovinkaan hyvin määritelty, joten olisi hyvä, jos komissio vastaisi tähän, miksi tämä määrittely edelleen puuttuu. Jälleen tässä voidaan selvästi nähdä ne ongelmat, jotka jo tunnemme oikein hyvin. Kat- katto on hyvin lähellä. Tässä liikkumavaraa ei turhemmin ole. Ja jälleenkin tämä rajoitusohjelmointi osoittaa meidän nämä samaiset ongelmat. Minulla nyt ei ole aikaa käydä tässä läpi kaikkia talousarvion lukuja yksityiskohtaisesti, sitä en suinkaan tee. Asiakirjahan on jo itse itseänsä selventävä monella tapaa. Joten rohkaisisin, että kriittisesti tutustui, tutustuisitte siihen ja sitten omasta mielestäni tärkeitä kohtia siitä erittäin mielelläni. Myös kuulisin Euroopan komission selvennyksiä muutamiin seikkoihin, joita mainitsin, niin tässä kokouksessa kuin tulevassakin kokouksessa. Kiitoksia. Bien, merci Sidonia. Kiitos Sidonia tästä hyvin nopeasta ja tyhjentävästä esityksestä. Sitten äh, Raimer. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, liebe <clears throat> Kollegen. Kiitos, herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Äh, Ein Arbeitsdokument. Te olette saaneet äh, työasiakirjan, jonka aiheena on Time to go ahead with determination. Ennen kuin ihan lyhykästi käyn sen lävitse, pyytäisin, että komissio ehkäpä haluaisi vastata seuraaviin kysymyksiin. Meillähän on se tilanne, että komissio eilen MMFn äh, varainhoitoasetuksen ja uusi äh, toimijoiden sopimus hyväksyttiin. Eilen illalla sitten Ajattelin tätä, mietin tätä ja tässä on tehty itse asiassa teknisiä muutoksia vain. Ja ajattelin, että tämä ei kyllä minulle riitä. Toimielinten välinen sopimus perustamissopimuksen muutoksen myötä on luonnollisesti äh, myös uudistettu sen vuoksi, että meillä on uusia rakenteita. Mutta ensimmäinen ajatukseni oli se, että tuomioistuinkin on saanut uuden nimen. Mehän äh, monta kertaa olemme puhuneet myös tästä ja sovittiin siitä, että meillä on toimielinten välinen sopimus äh, myös äh, hallinnollisesta, taloudellisesta, hallinnollisesta hyvästä toimintatavasta. Ja nyt siinä lukee vain, että tässä on kysymys toimielinten välisestä yhdestä hyvästä hallinnosta. Joten äh, kun ajattelemme, mitä kaikkea komissio äh, lupasi meille ja mikä liittyy myös esimerkiksi aloiteoikeuteen, äh, niin minusta tässä on nyt toimittu väärin. Kysyisin pääjohtajalta, koska näiden kolmen ehdotuksen pohjalta komission kertomus esittelee meille uudet ö, uuden kertomuksen. Kohta kaksi. Mitä tulee yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lukuun, koska komissio esittelee meille uuden rahoitussuunnitelman tästä uudesta ulkoisesta edustuksesta. Sen vuoksi, että mehän olemme tästä jo aikaisemmin neuvotelleet, haluaisin tietää, pysyykö summa samana. Meillä on lähes kaikissa monivuotisissa sopimuksissa lauseke, jossa vaaditaan puolivälissä jonkinnäköistä tarkastusta, niitä katsotaan, onko asiat hoidettu sillä tavalla kuin pitää, esimerkiksi rakennerahastossa ja monissa muissa. Millä tavalla komissio aikoo huolehtia siitä, että tämä tarkastus toteutetaan? Pyytäisin ensin, että komissio vastaisi näihin kysymyksiin ennen kuin jatkan eteenpäin. Très bien, je vous remercie. Donc le... Kiitos komissio on kirjannut pyyntönne ja myöskin Sidonian kysymykset. Eli pyydän nyt ehkä Ingeä kertomaan omasta työasiakirjastaan. No, Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, että joudun rasittamaan teitä kaikkia tällä aiheella uudestaan. Mehän eilen saimme nämä varainhoitoasetuksen siirtymäkauden säännöt. Minä olen laatinut asiakirjan, joka on hieman tarkempia ja laajempi uusia kollegoita varten. Yritän siinä selittää sitä, mistä tässä on kysymys tulevaksi viideksi vuodeksi. Edellisessä uudistuksessa ensimmäinen ensimmäistä 2007 se astui siis voimaan. Ja se tehtiin sen vuoksi, että komissiolla oli omia ongelmia, joita oli syntynyt sen omassa varainhoitoasetuksessa ja komissio halusi hoitaa ne kuntoon tuotantoon. Meillä on ollut äh, varainhoitoasetuksessa äh, myös muita käyttöongelmia myös tässä toisessa toisessa vaiheessa, niin että ne, jotka ovat saaneet esimerkiksi rahoja, eivät ole kyenneet niitä oikealla tavalla äh, käyttää. Meidän täytyy tässä tehdä uudistus, joka merkitsee todellista yksinkertaistamista, joka todellakin huolehtii siitä, että Eurooppa kykenee hallitsemaan ja hallinnoimaan rahojaan. Meidän täytyy tänään selvittää muutamia strategisia kysymyksiä ja olisin kiitollinen, mikäli kollegat voisivat sanoa tähän myös sanansa. Se tarkistus tai uudistettu versio, joka me eilen näimme, siinä on nimenomaan nämä siirtymäkauden säännöt liittyen äh, siirtoihin. Mutta komissio haluaa äh, ulkosuudenhallinnolle ihan oman äh, tällaisen nopeamman tien – joten komission ja neuvoston toiveet on oikeastaan jo täytetty. No mitä painostuskeinoja meillä sitten on, jotta me saisimme lävitse meidän omat toiveemme? Minä pelkään, että meidän toiveemme eh, eivät mene lävitse. Meillä tulee olemaan minkäännäköistä mahdollisuutta edes siihen neuvostossa. Näihin toiveisiin kuuluu luonnollisesti nämä kansalliset äh, selonteot. Me tarvitsemme toisenlaisen tilitysvelvollisuus äh, rakenteen rakennerahastojen kohdalla jäsenvaltioille. Eli meillä täytyisi olla sellainen järjestelmä, jossa äh, olisi selkeät velvollisuudet varainhoitoasetukseemme tämän haluaisin kohtaan 53. Raimerin kanssa. Me olemme yhdessä pureutuneet tähän asiaan. Ja tämä asia ei tule kuitenkaan olemaan helppo nyt Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Toki me, niin, koska me olemme hyväksyneet monille komissiolle ja neuvostolle antamaan sitä, mitä ne haluavat, ja sitten yhtäkkiä meillä ei ole mahdollista saada lävitse omia toiveitamme tähän varanhoitoasetukseen. Meillä on toivomuksia, jotka liittyvät eh, esimerkiksi näihin riskeihin, ja neuvosto eh, blokkasi asian yksi, yksin tuumin. Meillä on yhä vielä sama vanha ongelma, että sääntöjä on liikaa ja kun katson, mitä viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut, niin me voisimme monia ongelmia ratkaista ihan vain yksinkertaistamalla ja, ja vähentämällä sääntöjä. Meillä äh, on erilaisia sääntöjä, jotka ovat osittain myös ristiriitaisia. Ja jos me ottaisimme varanhoitoasetukseen mukaan myös raho, rahast, äh, rahastojen säännöt, niin sillä me voisimme jo ratkaista paljon, eli että vähentäisimme sääntöjen määrään. Tämä on vaatimus, joka meillä edellisessäkin uudistuskierroksessa oli, mutta sen me esitämme uudelleen. Tässä nyt on tiettyjä perustavaa laatua olevia kysymyksiä. Jos meillä ei ole mitään painostuskeinoja, emme kykene näitä asioita hoitamaan ja menetämme jälleen kolme neljä vuotta ilman, että mitään tapahtuu. Ja se on minusta todella ikävää, kun koko ajan tuomme esiin vain samat asiat. Ja sen vuoksi pyytäisin, että meidän täytyy nyt äh, jotain tehdä. Meillä on useita mahdollisuuksia. Me voisimme tämän äh, ulkosuhdehallinnon tavallaan äh, kidnapata ja, ja pitää panttivankina sitä, liittää sen näihin kansallisiin selontekoihin. Eli jos me haluamme saavuttaa jotain, niin tällä hetkellä meillä on samat mahdollisuudet kuin aikaisemminkin. Muistan aikaisempiakin vaatimuksia, joista me olemme sanoneet, että ne ovat järkeviä, kuten esimerkiksi rakennusten velkarahoitus, joka hylättiin. Mutta tällaiset asiat, jotka tähän mennessä eivät ole menneet lävitse neuvostossa, voimme yrittää niitä käyttää nyt ja sanoa, että että tehdään vaihtokauppa. Me vaihdamme ulkosuhdehallintoasioista nämä kohdat tätä asiaa vastaan varainhoitoasetuksessa. Tehdään kauppaa. Tämä nyt on tällä hetkellä oikeastaan ainoa mahdollisuus. Ja näissä keskusteluissa meidän ei tulisi muutenkaan rajoittautua aivan liian pieniin asioihin. Joten pyytäisin, että toimisimme hyvin läheisesti budjetin valvontavaliokunnan kanssa. Haluaisin, että meillä olisi yksi yhteinen mietintö. Olisi paha, että meillä on kaksi mietintöä, jotka eivät olisi edes täysin johdonmukaisia. Joten pyytäisin esittelijältä, että teemme yhden mietinnön ja että meillä sitten olisi yhteinen kokous, jossa käsittelisimme näitä sääntöjä, uusia sääntöjä, jotka koskevat näitä rahastoja. Joten ähm, jos me toimimme tässä nyt äh, älykkäällä tavalla, niin uskon, että me nämä kolme erillään olevaa asiaa voisimme jollain tavallaan äh, yhdistää ja sitä kautta saisimme paremmat mahdollisuudet. Bien, merci Inge. Kiitos Inge hänen ansiokseen voi laskea sen, että hän yrittää sekä yhtä aikaa vähentää sääntöjen määrää varanhoitoasetuksessa ja samaan aikaan hän pyrkii yksinkertaistamaan meidän omaa menettelyämme. Eli samassa mietinnössä käsittelee näitä eri aiheita. Haluaisin painottaa sitä, kuinka huomattavaa tämä Ingen työ on ja varainhoitoasetus on. Se vaikuttaa kovin tekniseltä ja kiittämättömältä, mutta me olemme kuitenkin moottorin sydämessä. Ja tämä on aihe, aivan kuten hän sanoikin, huolimatta hänen ponnisteluistaan ja Raimerin ponnisteluista silloin, kun hän oli puheenjohtajana, niin meillä on ollut suuria vaikeuksia saada muilta toimielimiltä sopimusta näistä hyvin järkevistä ehdotuksista, joita olemme tehneet. Ja nyt edessämme on tiukka aikataulu, kun sopimus on saatu voimaan kolme esittelijäämme. Haluaisin kiittää heitä. He ovat nyt esitelleet nämä työasiakirjansa. Ne ovat erittäin laadukkaita asiakirjoja, joiden pohjalta on hyvä tehdä työtä. Täällä on myöskin talousarviopääosaston pääjohtaja paikalla. Tervehdin häntä. Hänelle esitettiinkin tässä jo joitakin kysymyksiä. En tiedä, haluaako hän vastata jo nyt näihin esitettyihin kysymyksiin, mutta hänellä varmaankin on kommentoitavaa ja hän voisi ehkä käyttää tilaisuutta hyväkseen tehdäkseen nopean yhteenvedon tästä Lissabon-paketista, josta komissio kollegio parhaillaan työtää. Pääjohtaja, olkaa hyvä. Oui, merci beaucoup, président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää teidän laillanne tästä esittelijöiden tekemästä työstä. Kyseessä on erittäin hyödylliset asiakirjat sekä komission työn näkökulmasta ja näin komissio voi hyvin rakentavalla tavalla osallistua tähän teidän valiokuntanne työhön. Haluaisin vastata teidän pyyntöönne tarjoamalla tiettyjä täsmennyksiä. Tietenkin me voimme yksityiskohtiin sitten palata myöhemmin asioiden edetessä, mutta aivan ensimmäiseksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä paketti, joka eilen hyväksyttiin komissiossa, ja kuten sanoitte, niin siinä on kysymys todellakin Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta ja yksinomaan siitä. Aivan erityisesti siinä on kysymys siitä, että esitellään nämä varainhoitoasetukseen tehtävät mukautukset, jotka ovat siis seurausta siitä, että sopimus on astunut voimaan – Siinä on myöskin kysymys siitä, että toimielinten välinen sopimus muunnetaan neuvoston asetukseksi, aivan kuten sopimuksissa määrätään. Ja kysymys on myöskin siitä, että saatetaan voimaan uusi toimielinten välinen sopimus koskemaan niitä osa-alueita, jotka eivät kuulu tämän neuvoston asetuksen piiriin ja jotka kuuluvat hieman joustavamman menettelyn piiriin eikä haluta, että niitä kirjataan tähän asetukseen, kuten aikaisemman toimielinten välisen sopimuksen kohdalla tapahtui. Käytän ehkä hieman radikaalia karikatyyrin omaista sanaa, mutta tässä on ehkä kysymys tällaisesta transkriptiosta, mitä tähän sopimukseen tulee aivan erityisesti koskien tätä neuvoston asetusta, joka kirjaa nämä ad hoc-menettelyt toimielinten välistä sopimuksesta, niin tässä todellakin on kysymys teknisestä mukautuksesta. Nämä ovat välttämättömiä mukautuksia, jotka johtuvat siitä, että Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Tietenkin me tulemme palaamaan tiettyihin kysymyksiin – kysymyksiin, jotka ovat tämän valiokunnan ja parlamentin sydäntä lähellä. Palaamme niihin siinä vaiheessa, kun me toimitamme teidän käyttöönne ne kertomukset, jotka liittyvät toimielinten väliseen sopimukseen. Meillähän on jo sovittu tapaaminen, jossa tarkoitus on arvioida – varainhoitoasetuksen täytäntöönpanoa huhtikuun loppupuolella komissiossa. Tämä kertomus hyväksytään 28. huhtikuuta ja samaan aikaan hyväksytään myöskin talousarvio, alustava talousarvio vuodelle 2011. Myöskin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti tullaan tekemään sisällöllisesti rikas komission ehdotus, joka liittyy siihen, miten varanhoitoasetusta tulee uudistaa. Tästä komissio tulee julkistamaan julkilausuman tiedonannon todennäköisesti toukokuussa, todennäköisesti toukokuun loppupuolella. Komission palveluyksiköt parhaillaan hartiavoimin työstävät tätä asiakirjaa. Kuten te tiedätte, Meillä on jo tämä budget review-asiakirja, tämä asiakirja, joka, josta yksi versio, tällainen ei-tyhjentävä versio, on jo tehnyt kierroksensa niin sanotusti luonnossa jo marraskuussa. Puheenjohtaja Barroso otti jo siihen kantaa huippukokouksessa – ja todennäköisesti sitten heinä-syyskuussa tänä vuonna asia liikahtaa eteenpäin ja täten syksyllä me tulemme saamaan ehdotuksen tästä hyväksyttävästä virhemarginaalista. Eli tässä se aikataulu, joka meillä on edessämme. Ja todellakin tämä aikataulu kokonaisuudessaan on sellainen, joka komissiolla täytyy olla mielessä, kun se tarkastelee ehdotuksia. Ja tämän aikataulun myötä me sitten tulemme vastaamaan teidän valiokuntanne odotuksiin ja samaan aikaan niihin sitoumuksiin, joita meihin kohdistuu sopimusten taholta. Sitten näistä hieman yksityiskohtaisemmista kysymyksistä, joita tässä esitettiin. Haluaisin sanoa, että ensinnäkin liittyen tähän esittelijän kysymykseen ja Itämeren kysymykseen. Tilanne on sellainen, että meillä todellakin on tämä ulkoinen ulottuvuus, johon on hyväksytty 20 miljoonaa euroa. Ja jotta nämä varat saadaan liikkeelle, niin oikeusperusta tulisi hyväksyä. Tämä on ensimmäinen ennakkoehto. Mutta mutta tarvitaan myöskin sitä, että meillä olisi projekteja ja tässä minun mielestäni tämä tilanne ei ole kovinkaan selkeä. Olen kuullut eri lähteistä, että on tai ei ole projekteja. Eli tässä vaiheessa ilmeisesti on ainakin jonkinlaisia poliittisia ambitioita kehittää tällaisia projekteja, mutta en ole aivan vakuuttunut siitä, että nämä olisivat saaneet konkreettista muotoa ainakaan siinä muodossa, että komissiolle olisi esitetty pyyntöjä. Ainakin näin minulle palveluyksiköt ovat ulkosuhteiden pääosastolta ja aluepolitiikan pääosastolta vastannut, kun esitän heille tähän aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Puheenjohtaja, mitä näihin muihin kysymyksiin tulee, niin olen jo aikataulun myötä antanut vastauksia näihin kysymyksiin, joita herra Böke esitti. Eli ehkäpä olisi parasta, jos minä päätän puheenvuoroni tähän ja sitten tietenkin olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos muita kysymyksiä tulee esittelijöiltä tai valiokunnan jäseniltä. Kiitos. Bien, merci, monsieur directeur général. Kiitokset pääjohtajalle. Raimer haluaa puhua heti, mutta on myöskin muita puheenvuoropyyntöjä. Siis haluat puhua heti. Ole hyvä, Rainer. Bitte um Nachsicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niin, anteeksi kollegat. Ihan tietoisesti äh, puheenvuorossani en puhunut äh, työasiakirjani sisällöstä yhtään mitään sen vuoksi, että halusin saada selkeyttä <clears throat> komission suunnitelmista. Jos nyt ymmärsin oikein, niin komissio todennäköisesti huhtikuun loppuun mennessä esittelee kertomuksen siitä, millä tavalla toimielinten välinen sopimus toimii. Ja sitten heinä-syyskuun välillä tulee asiakirja budjettitarkistuksista. Pääjohtaja ei sanonut yhtään mitään siitä, mitä he ovat ajatelleet tehdä mitä hän aikoo tehdä rahoitusnäkymille. Eikä hän sanonut mitään siitä, millä tavalla me sitten aiomme toimia tämän monivuotisen rahoituskehyksen ähm, puolivälin, äh, puolivälin äh, tarkastuksen kanssa. Bien, euh, je... No niin. Jöran, haluatko puheenvuoron nyt, koska Raimer haluaisi, että pääjohtaja vastaisi, vai onko teillä lisäkysymys? Siinä tapauksessa ole hyvä, Jöran. Uh, Tämän takia minä halusin nyt käyttää puheenvuoron. Yksi hieman epäselvä seikka tässä nyt on se, mitä komissio aikoo tehdä keskipitkän aikavälin alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Aivan epäilemättä tässä nyt on osoitettu, että meillä on edessämme aivan valtaisan hankala ongelma vuosille 2011, 12 ja 13, koska marginaaleja ei ole tässä. Se on varsin ilmiselvää. Meillä on tässä ehdotuksessa kuusi eri pakettia. Lissabon, EAS, budjetti 2011, rahoitus, varainhoitoasetus ja niin edelleen. Vieläkään ei ole kovin selvää nyt, mikä on komission aikeena, aikomuksena, kun ajatellaan ehdotusta keskipitkän aikavälin tarkastukseksi ja kattoja 2011-2013. Milloin tämä nähdään? onko tämä yhteisehdotus vuosille 2011-2013, siis jäljelle jäävä osa näitä rahoituspuitteita, vai millainen malli, muoto tällä on ja milloin se tulee? Tämä täytyy nyt selventää. Komission jäsenten kuulemistilaisuuksissa budjettivaliokunta vaati yhtä ehdotusta tätä väliaikatarkastelua varten, mukaan lukien luvut ja ennen kesäkuun loppua. Minä halusin vielä hieman selventää enemmän sitä, mitä Raimer jo sanoikin. Mitkä ovat komission aikeet tämän asian osalta? Tämä on todella tähdellistä meidän kannaltamme myös tämän vuoden budjettimenettyöllä silmällä pitäen. Kiitos Jörän. Ja sitten vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Annan heille puheenvuoron, koska ilmeisesti kysymys on lisäkysymyksestä. Salvador ja Ilja. Thanks, Mr. Chairman. Uh... Yes, yes. Uh, Kiitoksia. Puheenjohtaja, halusin vain hieman täydentää tässä Jöran Färmin puheenvuoroa. Minusta on erittäin tärkeää, että komissio pystyisi vastaamaan kuulemistilaisuudessa antamansa, antamissa sitoumuksiin. Tämän vuoksi mielestäni on varsin tähdellistä saada jonkinlaista osviittaa komission puolelta tulevasta ehdotuksesta keskipitkän aikavälin tarkastelun osalta, koska tämä ei vaikuta pelkästään vuoden 2011 talousarvion valmisteluun, vaan myös esimerkiksi tuleviin keskusteluihin poliittisissa ryhmissä siitä, millä tavalla komissio voi esittää ehdotuksen rahoituksesta Euroopan 2020-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Minä vielä todellakin vaatisin, että komission pitäisi nyt nopeuttaa tämän vali- välitarkastusehdotuksen esittämistä. Ja tähän liittyy myös kysymys siitä, milloin komissio voi vastata sitoumuksiinsa ja esitellä tälle parlamentille ulkosuhdeyksikön talousarvioluonnoksen. Tiedän, että komission tarkoituksena on mahdollisimman nopeasti esittää ehdotus tarkistetusta varainhoitoasetuksesta. Ja tämähän on avain kysymys tälle parlamentille, jotta me voisimme ulko, ulkosuhdeyksikön talousarvion hyväksyä. Ja tähän paranhoitoasetusehdotukseen liittyy juuri tämä ulkosuhde talousarvioehdotuksen esittäminen. Helmikuun loppuun mennessähän komission piti tämä e-, esittää ja meillä olemme nyt maaliskuun alussa ja me emme vieläkään tiedä milloin komissio aikoo tar- talousarvioehdotuksen esittää. Olisi hyvä kuulla milloin komissio olisi nyt tämän luonnoksen valmis meille esittämään. Kiitos Salvador. No tämä pyyntö on sitäkin yllättävämpi, koska se on esitelty meille jo hieman modernimmassa muodossa aikaisemmin. Helga. Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin puhua samasta aiheesta kuin aiemmat puhujat ja muistuttaa, että silloin kun me saimme äh, kompromissin rahoitusnäkymille, Edellisen kerran niin meillä oli selkeä poliittinen sopimus välitarkastuksesta ja se oli hyvin pitkälti tällainen konservatiivinen, mitä tuli omiin varoihin ja menopuoleen sen vuoksi, että me yhdessä, muistan, että neuvoston kanssa Schüsselin Itävallasta hän sanoi, että että meidän täytyy yhdessä, emme voi jatkaa samalla tavalla eteenpäin, vaan meidän täytyy yhdessä muuttaa. Ja en kuitenkaan näe tätä muutoshalua komissiossa. Minun mielestäni komission omissa eduissa olisi, että Euroopan politiikkaa sopeutettaisiin sen uusiin haasteisiin. Ja että autetaan niitä, joiden on tehtävä näitä poliittisia aloitteita ja mutta ennen sitä komission täytyy tehdä sitä ehdotus. Tämän olisi pitänyt tapahtua jo vuonna 2009. Nyt on maaliskuu 2010. Me olemme nähneet kaiken maailman non-papereita ynnä muuta paperia, mutta ei mitään selkeitä rakentavia ehdotuksia. Ja tämä on nyt saatava aikaiseksi. Ja pyytäisin, kuten muutkin kollegat täällä, että komissio olisi selkeä, eikä vain käyttäisi kaiken näköisiä temppuja ollakseen vastaamatta näihin kysymyksiin, vaan että he todellakin äh, toisivat saatte selkeyttä tähän prosessiin. Tuleeko tällainen asiakirja, koska, kuinka pitkällä tässä ollaan, vai pysyykö kaikki ennallaan uusiin rahoitusnäkymiin asti, joka oikeastaan sopisi hyvin siihen, mitä Barroso eilen sanoi. Eli minusta meidän täytyisi nyt poliittisesti, koska tämä päättäväisyys, kuten Raimerkin asiakirjassaan kirjoittaa, jos me haluamme aloittaa uudenlaista politiikkaa Euroopan ja Euroopan kansalaisten hyväksi, niin silloinhan se vaikuttaa myös budjettiin. Ja sen vuoksi pyytäisinkin, että pääjohtaja ottaisi selkeästi kantaa aiheeseen. Merci Helga. Kiitos Helga. Ja sitten pääjohtaja. Te olette nyt kuullut kollegojen puheenvuoron. He ovat kovin huolissaan nähdessään, että liikkumavaraa näiden kattojen rajoissa ei enää ole. Onko teillä jonkinlainen suullinen liikkumavara suhteessa näihin komission yksityiskohtaisempiin ehdotuksiin? Merci, president. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin vahvistaa sen, että komissio todellakin, kuten jo hetki sitten sanoin, se tulee laatimaan kertomuksen toimielinten välisen eh, sopimuksen eh, toiminnasta ja tarvittaessa se tekee sitten asianmukaisia ehdotuksia. Jos tässä vaiheessa kysytte minulta, mikä liikkumavara ehdotusten suhteen on, niin sellaisia ei ole, koska nämä ovat sellaisia asioita, joista täytyy keskustella kollegiossa. Eh, palveluyksiköissä hoidetaan tiettyjä asioita, talousarviotilanne on kaikkien tiedossa. Tässä täytyy esittää kysymyksenä se, mitä tulevat olemaan ne modaliteetit, joiden pohjalta me voimme vastata mahdollisiin eteen tuleviin ongelmiin, mutta kollegio on se elin, jossa näistä tehdään päätöksiä, ja täten minä en voi tähän ottaa kantaa. Mutta haluaisin painottaa sitä, että te tulette saamaan tämän kertomuksen ehdotuksineen 28. huhtikuuta samaan aikaan, kun vuoden 2011 talousarvio hyväksytään, alustava talousarvioesitys hyväksytään. Sitten mitä tulee ohjelmien tarkistamiseen, josta herra Böke puhui, no tietenkin komissio on täysin sitoutunut tässä asiassa ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että näiden yleissäännösten lisäksi, joita rahoitus varainhoitoasetuksesta löytyy ja jotka liittyvät arviointiin ja jotka tarjoavat komissiolle välineitä, joiden avulla asioissa voidaan mennä eteenpäin. Ja meillä on tällainen hallinnointijärjestelmä, josta myöskin löytyy arviointisuunnitelmia – Tämän lisäksi näissä yksittäisissä ohjelmissa sieltä löytyy vaatimuksia arviointien suhteen. Ohjelmat, jotka parlamentissa ja neuvostossa on hyväksytty. Nämä arvioinnit, ne suoritetaan voimassa olevien ohjelmasäännösten mukaisesti. Ja täten komissio tässäkin tulee kunnioittamaan niitä sitoumuksia, joihin on lähdetty suhteessa näihin ohjelmiin. Sitten mitä tulee ulkosuhdehallintoon ja alustavaan talousarvioon, te tulette saamaan, no tässä vaiheessa en tiedä milloin, oikealla hetkellä mahdollisimman nopeasti tulette saamaan korjaavan talousarvioesityksen, jossa otetaan huomioon tämän ulkosuhdehallinnon käynnistyminen. Komissio tekee hyvin tiiviisti yhteistyötä Rouva Ashtonin kanssa tämän asian tiimoilta. on otettu jo paljon edistysaskeleita ja kuten tiedätte, komissio tulee hyväksymään sen jälkeen, kun on käyty yleisluontoista poliittista keskustelua, niin 11. maaliskuuta komissio tulee hyväksymään nämä muutokset varainhoitoasetukseen ja myöskin nämä mukautusehdotukset, jotka liittyvät äh, tähän statuskysymykseen. Eli kaikki tämä 11. maaliskuuta. Korjaava talousarvioesitys se tulee sitten perässä seuraavina viikkoina. Sen jälkeen, kun nämä ehdotukset on hyväksytty tällä haavaa, en halua antaa teille mitään tarkkaa päivämäärää siitä, milloin tämä korjaava talousarvioesitys komissiossa tullaan hyväksymään, mutta komissiossa me myöskin pidämme kiinni siitä, että asioissa täytyy mennä nopeasti eteenpäin ja rouva Ashton pitää hänkin kiinni siitä, että asioissa edetään nopeasti, koska äh, tätä tarvitaan, jotta voidaan ryhtyä luomaan rakenteita tälle ulkosuhdehallinnolle. Ja näitä rakenteita todellakin tarvitaan, jotta voidaan toimia nopeasti. Tässäkin kysymyksessä komissio on täysin sitoutunut esittelemään tämän korjaavan talousarvioon tulevina viikkoina. Tässä se, mitä voin sanoa tästä aiheesta. Sitten Rouva Tryppelin kysymys tästä välitarkistuksesta. Puhummeko me tässä toimielinten välisen sopimuksen toimivuudesta. Jos puhumme toimielinten välisestä sopimuksesta, siitä puhuin jo, päivämäärä on tiedossa ja kollegio tulee tekemään päätöksiä sen jälkeen, kun se on vetänyt tiettyjä johtopäätöksiä talousarviotilanteesta. Ja sitten mitä tulee talousarvion tarkistamiseen, Tämä valiokuntahan on itsekin pyytänyt sitä, kun nyt otetaan huomioon se tilanne, jossa komissio asioita joutui, joutui hoitamaan marraskuussa, niin me olemme lyöneet lukkoon päivämäärän tämän kertomuksen hyväksymiselle ja komission puheenjohtaja on sitä mieltä, että tämä päivämäärä johon tähdätään ja neuvosto on tämän hyväksynyt. Päivämäärä tulisi asettautua jonnekin heinäkuulle. Tarkkaa päivämäärää ei ole vielä lopullisesti päätetty ja tästä syystä hetki sitten jo aikaisemmassa puheenvuorossani mainitsin tämän aikavälin heinä-syyskuu. Uskoakseni tämän myötä olen nyt vastannut näihin kysymyksiin, joita tässä esitettiin. Kiitoksia. Monsieur le directeur général. Suurkiitokset pääjohtajalle Rainer. Ja sen jälkeen sitten James. Also die ganze Debatte... Koko keskustelu osoittaa jälleen kerran sen, mitä me viime kuukausina yhä enemmissä väärin olemme nähneet. Nimittäin se, että tämä välitarkastus ja siihen liittyvät tässä sopimukset on tulkittu neuvoston ja komission puolelta täysin toisella tavalla kuin mitä me olemme mielestämme neuvotelleet. Me tiedämme kaikki, että aika kuluu ja että tämä aikapaine asettaa nämä asiat hyvin suuren paineen alaiseksi. Kuitenkin välitarkastusasia näissä monivuotisissa ohjelmissa on tärkeä. Meillä on niissä, näissä monivuotisissa ohjelmissa oikeat prioriteetit mutta mahdollisesti meidän täytyy nyt asettaa parlamenttina uudet prioriteetit, varsinkin liittyen näihin marginaaleihin ja kattoihin. Tämä kuuluu tähän mukaan. Samoin haluaisin sanoa, että millä tavalla meidän nyt tulisi ylipäätään puhua tällaisesta toimielinten välisen sopimuksen sopeuttamisen neuvottelusta – jos samanaikaisesti ei ole selvää, millä tavalla ulkosuhdehallinnon rakenteet tulevat muotoutumaan ja millä tavalla äh, tullaan tekemään sitten tässä päätöksentekomenettelyssä ja mitä näille äh, ylijäämille sitten tehdään. Ja sitten millä tavalla toimielinten välisen sopimuksen integroidaan äh, nämä asiat ennen kuin nämä asiat on selvitetty, nämä, äh, niin ei ole mahdollista hyväksyä minkäännäköisiä teknisiä sopeutuksia toimielinten väliseen sopimukseen. Ihan spontaanisti reagoisin nyt sillä tavalla, että tämä työasiakirja, joka tässä teillä on esillä, ne vedän sen takaisin. Ja tekisin seuraavanlaisen ehdotuksen. Ja käyttäisin tulevat viikot intensiivisiin keskusteluihin koordinaattoreiden ja muiden kollegoiden kanssa, että minä tulen oman työni tässä, tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä ja toimielinten välisestä sopimuksesta tarkistamaan ja sitten otamme budjettikeskusteluihin mukaan tämän, siis tähän välitarkastukseen. Minä olen aikaisemminkin sanonut, että jos komissio ei ryhdy minkäännäköisiin toimenpiteisiin, niin silloin me otamme aloitteen omiin käsiimme. Kiitos. Bien, merci beaucoup, euh, Raimer. Suurkiitokset Raimer tästä ehdotuksesta. James Ellis pyysi puheenvuoroa ja sen jälkeen keskustelu päätetään. Uh, yeah, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kenties minun nyt pitäisi tässä ryhmän nimissä puhua, koska muita jäseniä ei tänään ole paikalla. Muutama huomio vain. Historiallisesti välitarkistus 2000-2006. Ja silloinkin hän määräykset olivat hyvin epämääräisiä ja sama pätee myös näihin rahoitusnäkymiin. Tässä ei ollut mitään menette, fiksattua menettelyä välitarkistusta varten. Mutta kiinteä menettely on, kun ajatellaan kokonaisrahoitusnäkymien uudistusta, ja tämä on kysymykseni niin Raimerille kuin komissiollekin. Tapahtuuko tämä nyt vuoden 2011 puolessa välissä, koska nyt ollaan jo aika lähellä tätä, kun aikataulu tässä on muuttunut. Minä esitän tämän kysymyksen seuraavasta syystä. Raimerbergen ehdotuksissa asiakirjassa, joka käsittelee budjettivaliokunnan kantaa edellisessä parlamentissa tästä kolmivaihaisesta lähestymistavasta ja olemassa olevien rahoitusnäkymien pidentämisestä. Meillä ei ollut tämän parlamentin tai tämän valiokunnan osalta mitään lausuntoa tästä näkemyksestä. Olisi kenties hyödyllistä esittää tässä suullinen kysymys komissiolle ja neuvostolle jossain vaiheessa kesällä tai varhain syksyllä meidän, me voisimme tuoda uudelleen oman kantamme näky, näkymiin siinä ja sanoa, että me haluamme pidentää olemassa olevia rahoitusnäkymiä. Muuten tämä saattaisi nyt hukkua tässä keskustelussa jonnekin. Ja meidän täytyy todella miettiä tätä ja mahdollisimman pian. James. Kiitos James. Todellakin aivan kuten James ehdottaa, ja tämä on täysin johdonmukaista suhteessa siihen, mitä esittelijä ja muut koordinaattorit ovat todenneet, parlamentin ja budjettivaliokunnan täytyy täsmentää kantaansa sekä aikatauluun liittyen, siis tähän työaikatauluun, että myöskin päätösaikatauluun liittyen, mitä tulee tämän budjettitarkistuksen sisältöön ja myöskin varainhoitoasetuksen uuteen aikatauluun sellaisena kuin me sen näemme jotta sitten tulevaisuudessa voidaan sovittaa nämä aikataulut yhteen, siis parlamentin ja komission toimikausi ja varanhoitoasetuksen tarkistukset. Meidän täytyy tähänkin kysymykseen ottaa kantaa. No niin, hyvät kollegat, ehdottaisin teihin, että aikataulun takia päätämme tämän keskustelun tähän. Kiitän keskustelijoita. Ja Rainer vielä haluaa jotakin lisätä. Uh, James, uh, Haluaisin vastata Jamesille vielä. Käsittääkseni tämä välitarkastus ja Surjanin mietin, mietinnöstähän viime joulukuussa jo äänestettiin. Tästä on käyty hyvin intensiivistä keskustelua aikoinaan Ekyjöran muistaakseni, meillä teimme silloin tiettyjä kompromisseja. Me tiedämme, että komissio ei ole tehnyt mitään. Siitä huolimatta mielestäni tämä on mielenkiintoinen ja oikea variantti. Ja katsopa nyt sitten ihan rauhassa, mitä 2011 ja 2012 neuvostossa tapahtuu. Tämä on varmasti esityslistalla uudestaan. Toinen asia liittyy siihen, että komissio omassa ehdotuksessaan uudeksi toimielinten väliseksi sopimuksen sanonut, että ennen e- heinäkuuta 2011 komissio esittää ehdotuksen uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Joten komissiolle tässä on kysymys tästä uudesta monivuotisesta suunnitelmasta, eikä tällaisesta välitarkastuksesta niin kuin me haluamme. Joten sen vuoksi pidän kiinni meidän kannastamme ja yritämme ottaa tämän asian mukaan ehdotusten pohjalta. Ja pyrimme sitten saamaan meidän tarkistuksemme mukaan neuvotteluihin. Très bien. Merci. Hienoa. Kiitos. No niin, se mitä pääjohtaja tässä vahvisti, hän sanoi, mitä tulee komission omaan aikatauluun, niin 11. maaliskuuta on se päivä, jolloin nämä juridiset tekstit hyväksytään liittyen ulkosuhdehallinnon henkilöstön ohje sääntöön ja sen jälkeen sitten saadaan korjaava talousarvioesitys. 28. huhtikuuta hyväksytään talousarvioesitys vuodelle 2011 ja myöskin tämä asiakirja, jolla tarkistetaan toimielinten välistä sopimusta ja sitten toukokuussa kollegio tulee hyväksymään ehdotuksensa, jotka liittyvät tähän kolmivuotiseen varanhoitoasetuksen tarkistamiseen ja budget review, se osuu heinä-syyskuulle ja sitten lokakuussa tämä aihe, jonka otsikko on kovin poettinen, eli tämä hyväksyttävä virhetaso. No niin, nyt me voimme sitten siirtyä tämän aamun kokouksen toiseen osioon, eli äänestyksiin. Ja tässä haluaisin pyytää kaikkia ensinnäkin koordinaattoreita varmistamaan sen, että kaikki jäsenet ovat paikalla tai että jäseniä ei ainakaan ole liikaa kuin mitä säännöt sallivat. Haluaisin myöskin pyytää kaikkia varmistamaan sen, että äänestyskortti on mukana, koska äänestyksiä on satoja. Nämä ehdotetut mietinnöt ovat saaneet aikaiseksi tällaisen mielikuvituksen ja aloitteellisuuden vyöryn. Jöran haluaa esittää kysymyksen, ei? Nous allons commencer par le rapport de Sidonia. Lähdemme liikkeelle Sidonian mietinnöstä. Niin, Jöran. Ähm. Niin, minulla on ensin huomio. Me emme ole vieläkään saaneet kaikkia tarkistuksia sellaisilla kielillä, joita ymmärrämme. Tämä on kyllä todellinen ongelma. Tämä pätee molempiin mietintöihin. Kello 8.45 tänä aamuna saimme Helka Trypelin mietintöön uusia ö, tarkistusversioita. Jotkut niistä olivat ö, saksaksi, eivät ö, englanniksi, eivätkä todellakaan ruotsiksi. Tämä on ollut ongelma myös kaikkien Sidonian mietinnön tarkistusten osalta. Kyllä minä ymmärrän tämän aikapaineen niin valiokuntamme sihteeristön osalta kuin kääntäjienkin osalta, mutta ei todellakaan voida hyväksyä tällaista. Äänestys on tärkeä ja eritoten, kuten kuulimme tässä äskeisessä keskustelussa, me olemme tulevina kuukausina sellaisessa tilanteessa, jossa meidän täytyy yhtä aikaa käsitellä varainhoitoasetusta, EAS, budjettia, välitarkistusta, toimielinten välistä sopimusta ja paine tulee olemaan valtaisa. Meidän täytyy nyt keskustella siitä, millä tavalla saadaan käännökset, millä tavalla voidaan kaikkia ehdotuksia hallinnoida. Muuten meillä on tässä valtaisa ongelma. Tämä oli ensimmäinen huomio. Niin sitten toinen huomio liittyy GMS-mietintöön. Varjoesittelijä Ruva Herzog on täällä, hän voi itse tämän selittää, mutta tässä nyt on paljon käyty neuvotteluja ITRE-valiokunnan kanssa. Summat, joita ehdotamme GMS-ohjelmalle, niistä on keskusteltu ja tämä on asia, joka täytyy linkittää monivuotiseen rahoituspuitteisiin ja välitarkistukseen meidän täytyy siirtää tämä seuraavaan budjettivaliokunnan kokoukseen, koska me tarvitsemme enemmän aikaa niin, että voimme koordinoida näitä summia ITRE-valiokunnan kanssa, koska esittelijä nyt ei ole paikalla, niin tämänkin takia tätä voitaisiin siirtää, joten pyytäisin puheenjohtajaa, että tässä nyt tehtäisiin päätös, voidaanko äänestys GMS äh, mietinnöstä siirtää myöhemmäksi. Johan, Madame Carvalho. Sitten rouva Carvalho. Pisidonia. Thank you very much, President. On the postpone of... Kiitoksia GMS-mietinnön äh, siirtämisestä. No, kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme tätä ohjelmaa varten lisärahoitusta, ja sitä ei ole saatavilla nykytalousarviosta. Siinä ei ole riittävästi marginaalia GMES-ohjelman tarpeisiin marginaalit 1A-otsakkeessa ovat hyvin vähäiset. Ymmärrämme sen, että tärkeää tässä nyt on, että kun keskustellaan välitarkastuksesta, siinä otetaan huomioon niin GMES-ohjelma kuin, muut, kuin uudet politiikan alat, jotka ovat vastuullamme Lissabonin sopimuksen myötä. Meidän mielestämme ei kuitenkaan pitäisi siirtää myöhemmäksi tätä GMES-ohjelmaa, koska on erittäin tärkeää, että tässä välittömästi päästään operationaaliseen vaiheeseen niillä varoilla, jotka nyt ovat käytettävissä, jotka ovat tässä mietinnössä. Jos tätä siirretään nyt myöhemmäksi, niin ohjelma viivästyy ja tämä ohjelma on erittäin tärkeä kansalaisten kannalta, ilmastonmuutoksen torjunnassa, luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyä ja niin edelleen. Jos kysymys on siitä, että tätä siirretään vain kahdella viikolla, kunnes ITRE on käsitellyt, niin ei tässä nyt mitään ratkaista, koska kahdessa viikossa ei mitään lisävaroja löydy. Mietinnössä on jo nyt maksimi rahoitus, joka on saatavilla näiden rahoitusnäkemien puitteissa, joten emme me voita tässä mitään viivästyttämällä tätä. Ja me emme mitenkään vaarana myöskään keskusteluja, joita välitarkistuksen osalta voidaan käydä, joten me vastustamme äänestyksen siirtymistä siirtämistä. Kiitos. Tässä on nyt muitakin puheenvuoropyyntöjä, mutta me emme voi nyt ryhtyä keskustelemaan sisällöstä ja aikataulusta. Meidän täytyy nyt ryhtyä äänestämään. Mitä tulee GMS-ään? Ymmärrän, että kantoja on erilaisia. Asiasta vastaava valiokunta ITRE äänestää tästä 18. päivä. Meillä on kokous 17. päivä. Mehän voimme äänestää tästä silloin. Tärkeää tässä on se, että, että me äänestämme ensin, ennen ITREä. Ovatko kaikki samaa mieltä siitä, että hoidamme asian niin, että me äänestämme ennen teollisuusvaliokunnan kokousta, mutta vastataksemme sosiaalidemokraattisen ryhmän pyyntöön emme äänestä sitä tänään? Hyvä, tehdään näin. Sitten muut puheenvuoropyynnöt. Sidonia. Um, uh, Ennen kuin lähdemme äänestämään puheenjohtajaa, niin haluaisin vastata siihen, mitä Jöran Färms sanoi. Ja äänestys alkaa oikein hyvin, koska olen täysin samaa mieltä sosiaalidemokraattisen kollegani kanssa. On todella hankalaa työskennellä näiden tarkistusten monikielisten versioiden parissa. Ja jotta ymmärtäisitte, millä tavalla tämä, on, tämä työ mennyt eteenpäin, niin haluaisin tehdä konkreettisen ehdotuksen. Minä olen saanut viralliset käännökset Englantiin eilisistä tarkistuksista. En nyt lähde puhumaan edes puolankielisistä käännöksistä, koska se on jo ylitse edes kuvittelukykyni mutta en edes odottanut puolenkielisiä. Mutta jotta ymmärtäisitte, mitä seuraamuksia teillä on sen lisäksi, mitä Jörän sanoi, merkitsee sitä, että minun täytyy valmistella kompromisseja kieliversioista, joita en ymmärrä. Joten jotkut ottivat minuun suoraan yhteyttä ja siitä teitä kiitän koska teistä tuntui, että en hyväksynyt teidän kompromisseja. Ja silloin jotkut, äh, koska olette älykkäitä, ymmärsitte, että teitä syrjitään sen vuoksi, että minä en ymmärrä teidän tarkistuksianne kielellisesti. Mainitsin tässä esimerkiksi italialaiset kollegat ja äh, heidän kärsivällisyytensä, kun he sitten äh, auttoivat ja selittivät minulle nämä tarkistukset. Mutta tämä ei koske ainoastaan Italiaa, vaan kaikkia kieliä, joita en ymmärrä. Ja minulla on nyt mahdollisuus aloittaa uusi kieli, Italia tai Espanja. En tiedä vielä kumpaa lähden opiskelemaan. Mutta yhdessä sihteeristön avulla olen tätä kyennyt tekemään, mutta eivät sihteeristön jäsenetkään ole mitään ammattikääntäjiä. Minun täytyy ymmärtää nämä tarkistukset, sitten minun täytyy pyrkiä kattamaan ne kompromisseilla, vaikka minulta puuttuu viralliset käännökset. Ja jotkut, hän on vain tavallaan tuosta noin käännetty, eikä se riitä. Joten pyydän anteeksi. Olen tehnyt parhaani, mutta minusta meillä on tässä ongelma. Meillä on vakava ongelma. Ja kun puhuin tästä ongelmasta sihteeristön kanssa, minulle kerrottiin, että ongelma on suurempi kuin edes kuvittelin, koska meidän sääntöjemme mukaan käännöspalveluilla ei ole velvollisuutta äh, tuottaa tuoda meille minkäännäköisiä käännöksiä sen vuoksi, että emme toimi määräaikojen mukaisesti. Tarkistukset pitäisi jättää käännettäväksi kaksi vai kolme viikkoa etukäteen. Eikä tässä nyt ole kysymys niin suuresta tekstimäärästä. Ehkäpä kaksi sivua tekstiä loppujen lopuksi. Miksi nyt sitten olen käyttänyt tähän niin paljon aikaa? No haluaisin, että tämä viesti menee eteenpäin niille ihmisille, jotka ovat vastuussa tästä asiasta tässä parlamentissa, niin että he ymmärtäisivät, mitä seuraamuksia tällä on meidän työllemme. Joten eh, ongelma on nyt eh, käännöspalvelun käsissä. Pyydän anteeksi niiltä, jotka ovat nyt saaneet kompromissit liian myöhään jotta he todellakin olisivat kyenneet niihin keskittymään, mutta minä valmistelin niitä viime yönä, koska vasta eilen kykenin ymmärtämään, mitä niissä sanottiin. Olen samaa mieltä Jöranin kanssa en tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä. Pitääkö meillä olla jotain tiettyjä painopisteitä tässä valiokunnassa vai pitääkö koko käännössä osastaa jollain tavalla muuttaa niin, että me saamme nopeutta tähän poliittiseen työhön? Kiitos. Ehdotan, että ei puhuta tästä ongelmasta enempää. Tämähän liittyy myöskin siihen, miten me oman aikataulumme lyömme lukkoon kokoon koordinaattorien kanssa ja ne määräajat, joita esittelijöille asetetaan. Eli mitä enemmän me lykkäämme, niin sitä hankalammaksi tilanne muuttuu. Eli ryhdytään äänestämään. Muistutan, että EPPllä on oikeus 16 ääneen ja minulle on kerrottu, että 16 ääntä minä mukaan lukien on paikalla. Eli jos tulee 17, niin minä en sitten äänestä, mutta minua täytyy tästä varoittaa. Sosiaalidemokraateilla on oikeus 11 ääneen, Aldella viiteen, vihreillä kolmeen, konservatiivit kolmeen, kue kahteen. Muistutan tämän vain mielin. Rova Carvalho. President, uh, I'm sorry. Uh... Puheenjohtaja, haluaisin vain hieman selventää tästä GMSstä. Mikä nyt oli tämä lopu, lopullinen päätös siitä, siirretäänkö tätä vai ei? Haluaisin vielä yhden perustelun esittää hyvin lyhykäisesti. Jos me päätämme asiasta päivä ennen ITREä, niin menetämme silloin neuvotteluaseita. ITRE odottaa meidän päätöstämme ja meillä olisi nyt enemmän aikaa viedä kantamme eteenpäin, jos äänestämme tänään, kuin jos äänestämme vain päivää ennen ITREn äänestystä. Kiitos, ymmärrän. Me olemme tehneet päätöksen, siitä emme nyt peruuta, mutta tärkeää on se, että kun asioista neuvotellaan teollisuusvaliokunnan kanssa, niin esittelijämme herra Abad on sitten vastuussa näistä neuvotteluista koordinaattorien kanssa. Eli ehdotan, että nyt aloitamme. Herra Alvaro, hyvin nopeasti. Ähm, es geht nur um die folgende Frage. On kysymys äh, näistä määräajoista, joista meidän on pitänyt pitää kiinni. Ja se, että virallinen äänestyslista tuli vasta eilen illalla, ei jätä minkäännäköistä aikaa pyytää suullisia tarkistuksia tai erillisiä äänestyksiä. Meillä on kuitenkin ryhmänä kaksi asiaa, johon me sen haluaisimme jotta se voitaisiin ottaa huomioon äänestyksessä. Voin jo sanoa nyt missä. Mutta en tiedä, mikä menettely on. Yleensä jos pidetään kiinni määräajoista, niin on myös määräajat suullisille tarkistuksille, erillisille äänestyksille ja niin edelleen. Toimiiko tässä nyt sitten joustavasti vai... Cher ami, n'ayez aucune crainte. Tämän suhteen ei tule olla peloissaan. Tulen toimimaan joustavasti. Se, mikä minua hieman suututtaa, on se, että budjettivaliokunnan tekemä päätös, se täytyy ottaa huomioon täydessä mitassaan ja sitä täytyy kunnioittaa. Säännöt ovat olemassa politiikkaa edesauttaakseen ja me kunnioitamme sääntöjä mutta jos me tilan, hankalassa tilanteessa, jossa täytyy joustavasti tulkita säännöksiä, jotta saavutetaan poliittiset tavoitteet, niin pyrimme näin tekemään. No niin, näiden kannustusten, joustavuuskannustusten myötä ehdottaisin teille, että lähdemme liikkeelle Helgan mietinnöstä, koska tämä on mietintö, jossa on hieman vähemmän tarkistuksia kuin Sidonian mietinnössä. Eli ehdottaisin, että ottakaa kaikki äänestyslista esille ja myöskin äänestyskorttinne. Eli. E eikö EPPlle ole toimitettu äänestyslistoja? <laughs>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 No niin, EPP on valmis äänestämään. Hyvä. Eli aloitamme tarkistuksesta yksi. Sen on laatinut Jutta Haug. Esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kaksi herra Voganilta se laitetaan kappaleen seitsemän jälkeen. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Hyväksytty. Turvaudumme sähköiseen äänestykseen, jos on epäselvyyttä tuloksista. Sitten kappale kolme, tarkistus kolme, Fernandes ja Garriga. Siihen liittyy suullinen tarkistus esittelijältä jossa on kysymys siitä, että liitetään lauseenpätkä and that the ceiling be revised accordingly. Näinhän on. Puolesta. Vastaan. Sosiaalidemokraatit, mutta he ovat vähemmistössä, eli tämä hyväksyttiin. Sitten kolme tarkistusta kappaleeseen viisi. Kompromissi, tarkistus numero yksi. Se korvaisi tarkistuksen neljä. Ketkä puoltavat kompromissi ykköstä? Kiitos vastaan. Ei kukaan. Tyhjää hyväksytty. Tämän myötä neljä häviää, mutta tämä kompromissi ei poista tarkistusta numero kuusi, eli siitä täytyy äänestää. Se on Vertmanin tarkistus. Eli puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi herra Portasilta, esittelijä ei pidä siitä puolesta. Vastaan. Kaikki muut herra Portasilla ei ole hyvä päivä tänään hylättiin. Sitten numero seitsemän Vogan ja Ferm, esittelijä ei pidä siitä puolesta. Sosiaalidemokraatit vastaan enemmistö hylätty. Kappaleeseen seitsemän. Fernandesin Garikan tarkistus suullisinen tarkistukseen. Tähän lisätään sanat The Institution. Esittelijä puolta. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Unohdimme tarkistuksen kahdeksan herra Portasilta. Esittelijä puoltaa puolesta enemmistö vastaan, vähemmistö tyhjää hyväksytty. Onnittelut Portasille, tämä on lohdutuksena hänelle. Sitten yhdeksän tarkistus, johon on pieni lisäys, The Institution, esittelijä puoltaa puolesta, enemmistö vastaan, vähemmistö tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 10, Ravogen. On um, uh, amendment uh, number 10. Tarkistuksesta 10. Uskoakseni esittelijä on pyytänyt tähän kohta kohdalta äänestystä, koska hän ei ole samaa mieltä viimeisen virkkeen kanssa. Minun ryhmässäni me ainakin haluaisimme antaa mahdollisimman paljon informaatiota kansalaisille ja tätä voitaisiin selkeyttää poistamalla kaksi sanaa, much of ehdottaisin tämän kompromissiksi, jos tämä sopii myös esittelijälle. Kiitos. Mitäs tästä on mieltä esittelijä? Samaa mieltä. Esittelijä on siis samaa mieltä. No jos näin on, niin Jöran myös. Jos näin on, niin äänestämme tarkistuksena täten muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitokset herra Vogenille. Sitten 11 myöskin Vogenilta. esittelee puoltaa puolesta. Vastaan. Barbara vastustaa. No, Barbarilla on joku ongelma nyt eh, herra Voganin kanssa mutta eihän se meille kuulu. Niin, hyväksytty huolimatta Barbaran raivoisesta vastustamisesta. Sitten 12 herran Mankalta. Esittelijä vastustaa puolesta. Tarkistus numero 12. Niin, sähköisesti tarkistamme. Pyydän ohjeistusta ryhmältäni. Minun ryhmäni puoltaa. Hyvä. No sittenhän kaikki puoltavat, paitsi esittelijä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 27 puolesta 6 vastaan. Eli herra Manka on tyytyväinen. Tarkistus 13 siitä saadaan kompromissi numero kaksi. Kuka puoltaa kompromissia numero kaksi? Puolesta vastaan tyhjää enemmistö puolesta ja täten 13 korvataan kompromissilla numero kaksi. Ja jälleen kerran herra Vogen ja hänet hän katettiin kompromississa kaksi. Näin hän itsekin sen ymmärsi ja kaikki ovat tyytyväisiä. Sitten 15. Kompromissi numero kolme. Se on esittelijän laatima. Ketkä puoltavat kompromissia kolme? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Se siis korvaa tarkistuksen numero 15 ja se kattaa myöskin tarkistuksen 16. Näin Fernandes ja Garriga sen ymmärtävät. Eli tästä pääsemme tarkistukseen 17. Portas ei puolla. Puolesta? Ahaa. No niin, tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja tässä EPP antaa minulle ohjeistusta. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. Mitäs kone sanoo? Kone sanoo, että se on hylätty. 23 vastaan 11 puolesta. Tarkistus 18. Rouva Kressle on pyytänyt puheenvuoroa. Pyytäisin kohta kohdalta äänestystä tarkistukseen 18. Kohta kohdalta äänestyspyyntö myöhempään. Tarkistuksen koskee myös tätä, eli tämä herra Portasin lisä. Underlies especially siihen asti, että which is already stretched, tästä äänestäisi e, e, eriksensä. Ja considers to three working places, että me äänestämme myös tästä erikseen. Euh, Ovatko kaikki ymmärtäneet? Eli leikataan sieltä se which is already stretched. Mikä on esittelijän mielipide tästä ensimmäisestä osasta? Vastustan. Esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa tätä tarkistusta? Ensimmäistä osaa. Kuka vastustaa? Ensimmäinen osa hylättiin, sitten toinen osa esittelijä puol- Hän vastustaa. Herra Fernandes. Ähm, l'objectif c'est... Kiitos. Tarkoituksena on pitää kiinni ensimmäisestä osasta ja me vastustamme tätä toista osaa. Sen haluamme pois ja puollamme tätä viimeistä osaa. Je parle de l'amendement Siis puhun tässä alkuperäisestä tarkistuksesta. Alors, un moment de clarification. No niin, nyt täytyy hieman selvittää. Herra Portasin tarkistuksen tarkoituksena ei ole korvata tätä kappaletta 11, vaan lisätä siihen. Oui, pardon, excusez-moi. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Ymmärsin väärin. Portas haluaisi korvata kappaleen 11 hänen tarkistuksellaan 18. Nyt on pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Ensimmäinen osa, se hylättäisiin. No nyt meidän täytyy tarkastella tätä toista kohtaa. We vote because... Puheenjohtaja, luulen, että meidän täytyy äänestää uudestaan, koska tulkintani mukaisesti EPP ei äänestänyt niin kuin se ilmoitti äänestävänsä. Bon, Inge, que Inge, onko Helgan tulkinta nyt oikeellinen? Herra puheenjohtaja, minä luulin, että me äänestämme vain tästä portasin lisäyksestä, emmekä alkuperäistä tekstistä. Ja jos puhumme tästä lisäyksestä, niin me vastustamme lisäyksen ensimmäistä osaa, mutta me puollamme tämän lisäyksen toista osaa, joka on itse asiassa alkuperäinen teksti. Eli tässä on tarkistuksissa virhe. Siitä tässä on kysymys. Je comprends, excusez-moi. Je comprends, mais est-ce que monsieur Portage... Ymmärrän, mutta onko herra Portas paikalla? Niin, siis hänen tarkistuksensa ei ole lisäys, vaan sillä korvataan, poistetaan jotakin. Bon. Donc, autrement dit... Toisin sanoen, jos me hylkäämme koko Portasin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 Alors, recommençons. Moi, je, je n'y comprends rien. No minä en enää ymmärrä yhtään mitään, eli aloitetaan uudestaan. me leikkaamme tämän nyt keskeltä kahtia ja äänestetään näistä kahdesta osasta. En oikeastaan tiedä, miten se hoidetaan, mutta koetetaan. Herra Fernandes. Euh, no helppoa se on, jos tukeudumme alkuperäiseen tekstiin. Ja miten sitten kunnioitamme sääntöjä, niin sitä en tiedä, mutta te olette täällä paikalla sitä varten. Siis ensimmäisestä osasta me olemme samaa mieltä. Toisen osan me haluamme poistaa ja kolmannesta osasta olemme samaa mieltä. Tietenkin, jos sitten ryhdytään puhumaan Portasin eh, tarkistuksesta, joka poistaa tästä osia, niin sitten täytyy toimia päinvastoin suhteessa tähän alkuperäiseen tekstiin. Non. Bon. Alors voilà ce que je vous propose. Quelle histoire. No, tästähän soppa syntyi. Tähän on sekaantunut liian monta portugalilaista. Ja tämä sitten vielä käännetään tästä puolaksi. Eli ensin äänestämme Portasin äh, tarkistuksesta, koska se on kaikista kauimpana tästä alkuperäisestä tekstistä. Sen tarkoituksena on poistaa kokonaan tämä toinen osa. Niin, no sitten kat- tarkastellaan tätä kohta kohdalta äänestyskysymystä myöhemmin. Eli kuka puoltaa herra Portasin tarkistusta ilman kohta kohdalta äänestystä? Esittelijä vastustaa. Hyvä. Vasta-äänet, kaikki muut. Jos näin on, niin sitten meillä on toinen ratkaisu. jossa me äänestäisimme ensimmäisestä osasta, siis äänestämme kohta kohdalta, mutta emme porttasin tarkistuksesta, vaan äänestämme tämän toisen lauseen puoliskosta. Eli jaamme tämän kappaleen kahtia. Toisin sanoen, tässä tekstissä underlines especially that if additional assistance was to recruited in Brussels, this would have an impact on the situation on office space, which is already stretched. Kuka haluaa, että tämä teksti otetaan päätöslauselmaan mukaan? Kuka toivoo, että se pysyy tässä tekstissä? Kuka on sitä mieltä, että tämän tekstin tulisi pysyä tässä päätöslauselmassa äänestää sähköisesti? Ymmärrän, että EPP haluaisi poistaa tämän tekstin pätkän, mutta muut haluaisivat sen pysyvän. Äänestys alkaa, äänestys päättyy ja nyt sitten jännitetään. 18 18. 18 18. Ei, alkuperäinen teksti, alkuperäinen teksti voittaa, eli se hyväksytään. Ja nyt sitten toinen ja viimeinen osa considers that the last presentation of the medium-term building strategy for its three places of work is crucial. Kuka haluaa pitää tästä tekstinpätkästä kiinni? Kaikki, oletan. Vastaan. Ei kukaan. Tyhjää. No niin. Eli loppujen lopuksi kaikkien näiden seikkailujen jälkeen me pidämme tämän kappaleen 11 sellaisena kuin se alkuperäisessä muodossaan oli. No niin. Sillä katettiin sitten tarkistus 18, sitten tarkistus 19. Tarkistuksen 19 jälkimmäinen osa. Niin. Siis 19, siitä pitää äänestää esittelijää puoltaa, ketkä ovat puolesta, siis 19. Jälleen kerran tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 19 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Sitten numero 20 Ingeltä. 18 ei hyväksytty, eli se ei raukea. Tässä on kohta kohdalta äänestys. Pysähdytään lauseen pätkään and or Strasbourg. Inge. Minä, minä haluan vetää tämän pois. Kiitämme Ingeä. Eli me emme äänestä tästä käsihygienia kysymyksestä. Sääli sinänsä. Sitten tarkistus 21, Fernandes Garriga. Tämä on tällainen Iberian tarkistus. Esittelijä puoltaa, EPP puoltaa ja muut kokoavat rivejään. Se hyväksytään sitten. Bayerilainen tarkistus 22, esittelijä puoltaa, muutkin puoltavat, jotkut vastustavat, ei, eli hyväksytty ja onnittelemme Roa Olmairia. Sitten herra Vogan, hän on hyvin aktiivinen, tarkistus 23, esittelijä puoltaa ja EPP puoltaa ja muut ryhmät puoltavat. Tämä on hyväksytty. Herra Portas, se raukeaa. 24, mutta kohdassa 25 se ei raukea. Esittelijä ei puolla tätä portasin tarkistusta puolesta. Kaksi vastaan, enemmistö hylätty. 26 Fernandes Garriga. Esittelijä puoltaa, jos se on lisäys. Herra Fernandes. Kiitos. Minulla olisi suullinen tarkistus, jolla korvattaisiin tämä alkuperäinen teksti, jossa sanotaan the pursuit of uh, a more professional staff policy. Ja haluaisin korvata sen efficient management of human resources and a professional staff policy. Eli loppujen lopuksi meillä olisi efficient management of human resources and professional staff policy. No näin minä sen tulkitsinkin, koska tulkitsin sen lisäykseksi enkä korvaavaksi. Eli tätä tekstiä rikastutetaan. Ja esittelijä puoltaa, ketkä puoltavat tätä täten suullisesti muutettuna. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tässä muodossa. Sitten 27. Tässä jälleen kerran kohta kohdalta äänestys. Yhtäältä meillä on Cost and Energy Efficient Buildings Policy. Ensimmäinen osa esittelijä puoltaa puolesta enemmistö vastaan. Ja sitten jälkimmäinen osa Including with regard to location. Ja tästä syntyy jännitystä, koska EPPllä on vapaat kädet. Se vastustaa. No sitten sähköisesti. Äänestys alkaa, including with regard to location. EPP vastustaa. Mutta muilla on oikeus olla puolesta. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Ahaa. EPP voitti 17.15, eli nurin meni. 28 Ingeltä ja Ingeä tukee Helga puolesta. Puolesta. No niin, ilmaiskaa nyt innostustanne vastaan, ilmaiskaa vastustustanne, enemmistö vasta- puolesta, eli Inge voitti. 29 herra Voganilta, se on vedetty pois. Vedetty pois. 30 Voganilta, se korvattaisiin kompromissilla neljä puolesta. Ketkä puoltavat kompromissia neljä, mukaan lukien herra Vogan, vastaan, sillä korvataan tämä tarkistus 30 ja se kattaa useamman muunkin tarkistuksen. 31. Ensimmäinen lause tuli katetuksi edellisillä kappaleilla toinen katettiin tällä kompromissilla neljä, eli me äänestämme ainoastaan tästä viimeisestä osasta, joka liittyy House of European Historyin. Esittelijä puoltaa puolesta. En tiedä, miksi Salvador tuolla hymähtelee. Vastaan. Ei kukaan tyhjää. Kukaan ei äänestä tyhjää ja Salvador on täysin hepulissa. Sitten 32 Jutalta esittelijä ei puolla. Kuka puoltaa 32? Kiitos. Vastaan. Kiitos. No, äänestäjiä ei kyllä ole kovin paljon tyhjää, mutta enemmistö vastaan. Vain sosiaalidemokraatit äänestivät puolesta. 33 mankalta se korvataan kompromissilla numero 5. Kuka puoltaa kompromissia viisi? Sosiaalidemokraatit eivät puolla. Vastaan sosiaalidemokraatit, eli olette vähemmistössä. Pahoittelen, se hyväksyttiin. 34 mankalta esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa 34? Meillä on edelleen tämä sosiaalidemokraattien ryhmittymä vastaan, kaikki muut kuin sosiaalidemokraatit eli hylätty. 35 Holmajerilta. Se tuli katetuksi kompromissilla neljä. Eli nyt sitten äänestämme tästä mietintöluonnoksesta täten muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja me onnittelemme Helgaa. Ja haluaisin kiittää kollegoja siitä, että he äänestivät tehokkaasti järkevissä aikarajoissa. Nyt voimme sitten siirtyä Sidonian Elts, Sidonia Eltspieta Jertsevskan mietintöön. Tässä meillä on 200 tarkistusta, no 118, 118. On, Sidonia on tehnyt ehdotuksen, jotta äänestettäisiin ensin kompromisseista – yhtenä ryhmänä. Ei. Yksi toisensa jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin äänestämme kaikista kompromissitarkistuksista, emme varsinaisessa järjestyksessä. Siis aakkosjärjestyksessä, mutta lähdemme liikkeelle kompromissista A, sitten kompromissi B ja sitten sen jälkeen palaamme näihin väliäänestyksiin. Ovatko kaikki nyt ymmärtäneet? Onko kaikilla teksti, kompromissitarkistustekstit jollakin sellaisella kirjalla, jota he ymmärtävät? Jos selityksiä tarvitaan, niin ne sitten tarjotaan matkan varrella. Lähdetään liikkeelle kompromissista A. Jöran. Uh, sorry, chair, to disturb. Anteeksi puheenjohtaja, että häiritsen jo heti alussa tätä äänestysjärjestystä, mutta tämä on kompromissitarkistus, joka käsittelee asiaa, josta keskustelimme aikaisemmin, kun keskustelimme komission kanssa Raimer Bögen asiakirjasta. Haluaisin pyytää, kysyä esittelijältä, voisimmeko ottaa mukaan selvennyksen aikataulusta tässä, koska tässähän me pyydämme Tästähän me pyydämme ehdotusta välitarkastukseen, joten haluaisin ottaa mukaan lauseen, joka meillä oli keskusteluissa komission jäsen Lewandowskin kanssa, eli pyydetään ehdotusta ennen 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon loppua. Tämä on ehdotukseni. Eli tämä on ehdotus suulliseksi tarkistukseksi esittelijältä. Esittelijä on tietenkin samaa mieltä. Tietenkin. No niin, kiitos Jöran, kiitos Sidonia. Eli äänestämme kompromissista A tämän aikataulutäsmennyksen myötä, joka koskee ensimmäistä kautta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi B esittelijältä. Puolesta ei, ei. Herra Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hatte nicht umsonst... Kiitos. Äh, en ihan syyttä suotta kysynyt tästä joustavuudesta. Ensinnäkin minä uskon, että tässä on äh, kielellinen ongelma, koska tästä englanninkielisestä äh, versiosta puuttuu sana which. Eli tämä nyt on vain tällainen lingvistinen asia. Mutta se, mitä haluaisin tähän täydentää, on, että tähän sen jälkeen points out that use and education, sen minä haluaisin saada siihen mukaan, koska eihän nuorena oleminen ole mikään itsesarvo sinällään, vaan koulutus on siinä se tärkeä tekijä. Sen haluaisin siihen and education, youth sanan jälkeen. Euh, madame le rapporteur. Esittelijä. Mm, this, if I understood correctly... Jos oikein ymmärsin, tämä viittaa toiseen kertaan, kun mainitaan nuorisokompromissi b Jos näin on, niin tämä passaa minulle. Mutta ensimmäisessä, ensimmäisen kerran, kun tämä mainitaan, niin silloin ei sovi. Koska jos oikein nyt ymmärsin, niin tässä sanotaan... Youth and in education means investing in today and in the future. Then I'm okay. Tämä kyllä minulle sopii. We youth and education. Youth and Education. Herra Alvaro sanoi, että nuoriso ei ole mikään arvo, mutta hän sanoi sen sen takia, että hän on nuori. Ja toivon, että toistatte tätä mahdollisimman pitkään. No niin. Näiden tärkeiden täsmennysten myötä, ja kiitämme Alvaroa tästä, ketkä puoltavat kompromissia B. Vastaan tyhjää hyväksytty yksimielisesti. Nyt sitten kompromissi C. Ei puheenvuoropyyntöjä, ei suullisia tarkistuksia, ketkä puoltavat. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kompromissi D. Ja tästä Jöran on pyytänyt puheenvuoroa. Ähm niin haluaisin pyytää, kun me puhumme inno... Ei, anteeksi. Eikö se, se on myöhäisempään kompromissiin. Donc, sur le grand D. Qui... Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi E. Sidonia important, uh, remark. Minulla on tärkeä huomio kompromissiin E. Tarkistus 27 ei ole tässä mukana. Sen vuoksi siitä täytyy äänestää erikseen sitten, kun äänestämme yksittäisistä tarkistuksista. donc, Kiitos tästä täsmennyksestä Sidonia, eli ei muutosta tekstiin, mutta täytyy olla tietoinen siitä, että kompromissi ei kata tarkistusta 27. Muut kyllä, mutta ei 27 puolesta. Kiitos. EPPn käsi on väsymässä. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi F Kompromissi F. Nyt on ilmeisesti pahoja aikeita. Herra Alvaro on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän tähän äh, erillistä äänestystä. Nimittäin tässä tämä toinen äh, kappale, joka on muutettu, more ja eteenpäin tänne sosiaalipolitiikkaan asti jotta tämä poistettaisiin ja että toisessa kappaleessa pidettäisiin tarkistuksen alkuperäinen teksti. Donc vous demandez un split vote. Siis pyydätte kohta kohdalta äänestystä. Olisi ensimmäinen osa, jossa ei oteta huomioon ilmastonmuutosta. Ja sitten olisi toinen osa, jossa otettaisiin mukaan tämä lause, joka koskee ilmastonmuutosta. Näin ei siis ollut. uudestaan. Tämä toinen muuttuu, äh, joka ympäristö- ja sosiaalipolitiikka, eli koko tämä osa otettaisiin pois ja että tämä alkuperäinen otettaisiin with substance and resources, että tämä jäisi ilman mitään tällaisia erittelyjä, koska muuten tästä tulee aikamoinen joululahja toivellista. Joten äh, muuten jos näin sellaiselle lähdetään, niin silloin minäkin voisin lisätä sinne kaiken näköistä. Bien. Bon. Oui. Niin, James. Euh, voinko ehdottaa, että äänestämme 43 ja 44 erikseen koska olen Alvaron kanssa samaa mieltä. Euh, koska itse asiassa alkuperäinen teksti, se mitä 43 sanotaan, niin se on se sama, mitä sanotaan tässä 2020 asiassa. Eli on helpompi vetää tämä kompromissi pois ja äänestää 43 ja 44, vai eikö? Sitäkö Sidonia? Ei, no Sidonia. Sano sinä, miten haluat, että tästä äänestetään. Ehdotan, että äänestämme kompromissitarkistuksesta. Voisin hyväksyä se, että äänestetään kohta kohdalta kompromissitarkistuksesta, mutta en hyväksy sitä, että kokonaan luovutaan tästä, koska tässä on elementtejä sellaista tarkistuksista, jotka eivät ole itse omalta ryhmältämme. Donc, à ce moment-là, nous No siinä tapauksessa me äänestämme ensimmäisestä osasta. Welcomes the Commission working document on the future of EU 2020 strategy, which uh, identifies three drivers for EU's future. The broad discussion of the EU economic strategy believes that this strategy should put more emphasis on the fight against unemployment, underlines underline, et on, on s'arrête. Ja sitten uh, tähän toiseen osaan. Eli tästä tarkis, kompromissitarkistuksen osasta puolesta vastaan. No, tässä täytyy tarkistaa sähköisesti. Pahoittelen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. 19 puolesta 13 vastaan hyväksytty. Sitten jälkimmäinen osa. Tässä puhutaan environment and social policies, ce que euh, ne souhaite pas. Ja herra Alvaro ei toivo tällaista tekstinpätkää. Esittelijä puoltaa puolesta. Tämä jälkimmäinen osa, vastaäänet liberaalidemokraatit ja konservatiivit, he ovat kuitenkin vähemmistössä, eli tämä hyväksyttiin myöskin. Ja sitten kompromissi G esittelijältä. Kuka puoltaa? Esittelijä haluaa puheenvuoron. Thank you. I have a... Kiitoksia. Minulla on tässä kommentti tai suullinen tarkistus kompromissiin G. Tämä on ensimmäinen suullinen tarkistukseni ennen kaikkea sen vuoksi, koska jotain tässä nyt tapahtui tarkistusten jättö toimistossa ja sosiaalidemokraattikollegojen alkuperäisen tarkistuksen elementti jäi minulta huomaamatta ja he ottivat tässä poin sanan traditional. Ja tätä ei kos- huomattu, koska sitä ei ollut tässä asiakirjassa lihavoitu. Ja tämän takia nyt sitten panen merkille vastahankaisuuden sanaan traditional. Ja minä suullisesti ehdotan, että korvataan traditional sanalla fundamental. Ja tämä on teillä siellä paperilla. Ja toinen suullinen tarkistus tähän kompromissiin. Siis tämä oli kolmas linja, sanoo puheenjohtaja. Traditional. Detrimental äh, muutetaan fundamental EU policies. Ja sitten minulla on lisäys tähän kompromissiin G. Sen jälkeen, kun puhutaan horizontal character – lisätään seuraava lause. Central role in EU economic recovery plan end. Je vous remercie, monsieur Alvaro. Kiitän teitä, herra Alvaro. We'll do it in English. No, yritän helpottaa tätä, niin puhun englantia. Ryhmäni kannattaa ehdottaisi tätä g muuten, mutta voisimme ehkäpä äh, ratkaista tämän sillä, että poistamme tästä sanat common agriculture. Minä tiedän, että joillekin kollegoille tämä on erityisen tärkeää, mutta me olemme käyttäneet maatalousbudjetista rahaa Galileoon, äh, kaiken maailman ohjelmiin. Jos te haluatte, että näin ei enää voi tehdä, niin selvä, mutta silloin meidän täytyy kaataa koko kompromissi. Joten tämä oli siis ehdotus. Jos poistamme pois siitä or common agriculture, silloin me voisimme tukea tätä tarkistusta, muuten äänestämme vastaan. Um, the point is that uh, including agriculture, because I could discuss common... Kyllähän voidaan puhua yhteisestä maataloudesta. Uh, tässä on mukana tämä Common Agriculture useassa tarkistuksessa, joten minulla ei kyllä tämä suullinen tarkistuksena nyt sovi. Et donc, euh, voilà. donc, split vote là-dessus. Eli ei kohta kohdalta äänestystä. Jokainen ottaa itse äänestämisestään vastuuta. Eli pidämme siis nyt äänestämme näistä suullisista tarkistuksista ja aivan erityisesti Sidonian tarkistuksista ja siitä, että tämä traditional korvataan sanalla fundamental. Kuka puoltaa tätä kompromissitarkistusta G täten muutettuna? vastaan. Liberaalidemokraatit vastustavat seditetyistä syistä. Ja esittelijä myös, näin hän on, liberaalit, vihreät ja GUE. Syistä, jotka tässä kolmen ryhmän yhteinen puhemies herra Alvaro selitti. Sitten kompromissi H ja tässä Jöran haluaa kommentoida. Niin, tähän minulla oli, minulla oli suullinen tarkistus. Koska tässä nyt on kysymys avaruuspolitiikasta muun muassa, niin mielestämme on tärkeää selittää, että että avaruuspolitiikassa ei ollut ole kysymys ihmisen viemisestä kuuhun tai rakettien lähettämisestä. Monet kansalaiset voisivat suhtautua tähän kriittisesti. GMSn tärkeys liittyy ennen kaikkea ympäristöalaan. Tämän vuoksi haluaisimme lisätä sanan technological jälkeen environmental. environmental progress. And I hope that... Edistetään Euroopan tieteellistä ja ympäristöllistä ja teknologista kehitystä. Euh, Tämä on poliittisesti huomattava huomio ja esittelijä varmaan on haltioissaan tästä, tästä lisäyksestä. Helka on samaa mieltä. Niin, pyydän anteeksi. Tässä nyt menivät esittelijät sekaisin. Sidonia puoltaa luonnollisestikin ja Helga. Niin, no Helga vaikutti kovin surulliselta tuolla Alors, qui est pour le compromis? Kuka puoltaa kompromissia H täten paranneltuna vastaan? Ei kukaan. Kaikki puoltavat ympäristöä ja tarkistus on hyväksytty. Äänestättekö te tyhjää? Pyydän anteeksi. Not ask for that. Niin, minä haluaisin äänestää tyhjää. Te ette kysyneet ollenkaan. Pyydän anteeksi, mutta näin todellakin oli. Eli kirjaamme tähän, että tämä äh, ympäristöpolitiikka ja satelliittipolitiikka vihreät eivät tue sitä. Sitten kompromissi I. Kukaan ei halua puheenvuoroa, eli äänestetään puolesta vastaan tyhjää. Yksi tyhjä, yksi tyhjä, herra Portas. Sitten kompromissi J joka on hieman monimutkainen. On pyydetty kohta kohdalta äänestystä kahdessa osassa. Nyt erehdyin, sanoo puheenjohtaja Sidonia. Minä sain tietää puoli tuntia sitten, että edustaja Godmanis haluaisi vetää takaisin tarkistuksensa 66. Ja tämä vaikuttaa myös siihen, että yksi virke täältä otetaan pois, koska se on hänen ähm, äh, tarkastuksestaan. 4.5 billion from ESF and ERDF for the years 2006-2007 were not taken up by the member states and calls on the Commission to work closely mm, member states. That, that is the stop. Siihen pysähtyy. Niin. Eli tämä oli se toinen elementti tästä kohta kohdalta äänestyksestä. Sen vuoksi ei äänestetä tästä toisesta osasta, koska se raukeaa joka tapauksessa. Ja siis se on itse asiassa vedetty takaisin. Qui veut dire qu'il y a plus de speed vote? Tämä tarkoittaa sitä, että ehkä ei, enää ei ole kohta kohdalta äänestystä. Jälkimmäinen osa raukeaa, koska se oli toistoa tarkistuksesta, jonka esittelijä on vetänyt pois. Eli me äänestämme vain yhden kerran tästä kompromissista G, johon kuuluu vain enää tämä ensimmäinen osa, ketkä puoltavat sitä. vastaan tyhjää. Näin on päätetty. Euh, Sitten kompromissi K. Ei puheenvuoropyyntöjä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi L ei puheenvuoropyyntöjä puolesta vastaan. Helga vastustaa ja Portas myös tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi M. Ei puheenvuoropyyntöjä puolesta. Vastaan. Portas. Tyhjää, ei tyhjää, eli hyväksytty. Kompromissi N. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. P puolesta vastaan tyhjää Yksi tyhjä. Ja siinä kompromissit. Eli nyt voimme sitten palata näihin muihin tarkistuksiin, joita ei katettu kompromissitarkistuksilla. Eli tarkistus yksi Jutta Haukilta, se on lisäys kappaleeseen yksi. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi ja kolme raukeavat, koska kompromissitarkistus laadittiin. Sitten neljä Baltsaanilta ja Jöranilta esittelee vastustaa puolesta. Äänest... No, tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Tarkistus neljä. Äänestys päättyy. 19 vastaan hylätty. Tarkistus 5 Vertmanilta. Esittelijä vastustaa. Äänestämme uudelleen koneellisesti, siis tarkistus 5. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tulos on se, että se hylättiin 16.13. Ja koska se hylättiin, sitten äänestämme kuutosesta Balzani Ferm puolesta. Esittelijä puoltaa vastaan. Enemmistö puolesta hyväksytty. Sitten esittelijän suullinen tarkistus kappaleeseen seitsemän korvattaisiin internal assessment sanoilla own assessment. Kuka puoltaa tätä esittelijän ehdotusta vastaan? Tyhjää hyväksytty. Sitten seitsemän haukilta esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kahdeksan Bitsottolta. Rouva Bitsottolta. Eikö sanota Bitsotto? No, Bitsotto. Esittelijä vastustaa. Puolesta Barbara tietenkin puoltaa, hänellä on siihen oikeus. Vastaan, nyt hän vastustaa, tyhjää, hylätty. Tarkistus yhdeksän, josta täytyy äänestää Balzani Ferm tarkistus. Esittelijä vastustaa puolesta. Vasemmisto. Ja muitakin. Eli tarkistamme koneäänestyksellä herra Alvaro ei salli sitä, että häntä tällä tavalla ahdistellaan, niin hän on aivan oikeassa. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. 15, 14, hylätty. Tarkistus 10. EPP-eliitiltä. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan sama enemmistö. 11 Ann Jenseniltä. Se on yhteen sopiva kymmenen kanssa. Esittelijä puoltaa puolesta. Enemmistö vastaan. Hyväksytty. 12, 13, 14, 15, 16, ne ovat ne on rauennut, eli pääsemme tarkistukseen 17. 17. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Enemmistö vastaan hylätty. 19 ja 18, no niistä täytyy äänestää erikseen. 18 Bitsottolta esittelee vastustaa. Puolesta vastaan. Enemmistö vastustaa. 19 EPP-elitiltä puolesta esittelijä puoltaa. Vastaan. Helga vastustaa tyhjää. Hyväksytty. 20 Se on italialainen tarkistus, jota esittelijä tukee puolesta vastaan sosiaalidemokraatit ja Helga. En tiedä miksi. Hyväksytty. Sen myötä 21, 31 ja 59 raukeavat. D myötä 22, 23, 24, 25 ja 26 raukeavat. Ja täten pääsemme 27 mutta se on jo katettu kompromississa E. Mutta sitä täytyy äänestää. Niin, 27 Holmeierilta. Ja tässä esittelijän kanta on se, että hän puoltaa puolesta. Vastaan. Enemmistö puolesta tyhjää. Hyväksytty. 28 Herzogilta se on katettu. 28 jo katettu. 29 Vertmanilta. Sitä ei ole katettu. Esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 30 Bitsottolta. Sitä ei ole katettu. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Pieni vähemmistö puolesta hyväksytty, pieni enemmistö puolesta hyväksytty. Sitten 31 EPP-ystäviltämme, se on jo katettu. 33, se on uusi italialainen tarkistus. 33 esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos vastaan. Ei kukaan uskalla vastustaa tyhjää. Viiva Italia hyväksytty. 32 raukeaa. 34. Se on monikansallinen ja moniryhmäinen tarkistus. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan sosiaalidemokraatit, mutta he ovat eristyksissä, eli se on hyväksytty. 35, 36, 37 raukeavat. 38 myös. Eli pääsemme 39. Esittelijä puoltaa puolesta. 39 puolesta. Kiitos. Vastaan tyhjää hyväksytty. 40. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 41 Jutalta Se on leikattu kolmeen eri osaan. Ensimmäinen osa points out kohdasta in this context kohtaan saakka. Esittelee vastustaa puolesta. Tarkistamme koneellisesti. Ensimmäinen osa 41. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.15. 15. Eli koska kyseessä on tarkistus, niin se menee nurin. Sitten jälkimmäinen osa esittelijä puoltaa puolesta. Suuri enemmistö vastaan, tyhjää. Ja sitten kolmas osa esittelijä vastustaa puolesta. Eli meidän täytyy koneäänestyksellä tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No niin, 15.14. Kolmas osa hyväksyttiin. Toivon mukaan lopputeksti pysyy johdonmukaisena. 42 Rova Holmeierilta ja herra Weberiltä, eli Bayerilainen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Helka äänestää tyhjää. 43 ja 44 raukeavat, eli pääsemme 45. Ensimmäinen osa sanoista considers that this exercise sanaan monitoring saakka esittelee vastustaa. Kuka puoltaa? Sähköinen tarkistus. Äänestys alkaa tästä ensimmäistä osasto. Äänestys päättyy. Jännityksellä odotamme tulosta 15.15 .15. jälleen kerran erinomaista hylätty. Toinen osa. Esittelijä puoltaa puolesta. Kaikki puoltavat. Vastaan tyhjää. Ja sitten kolmas osa koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.15. 15. Eli tällä kertaa sitä ei hyväksytty. No. Sitten 45 ensimmäinen osa hylättiin. Eli nyt sitten äänestämme 46. Esittelijä vastustaa puolesta äänet vastaan. Kaikki vastustavat. Eli Pizzotto häviää. Sitten Jutan tarkistus. Se raukeaa, koska me hylkäsimme kolmannen osan 45. Pahoittelen Jutta. Sitten tarkistus 48, Balzani Ferm, esittelijä puoltaa, kaikki puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 49, 50, 51 raukeavat, mutta ei 52. Ja täten 52 puol- äh, esittelijä puoltaa, suuri enemmistö, vastaan tyhjää hyväksytty. 53, 54, 55 raukeavat, mutta ei 56. Siis ei 56, ja tässä esittelijä vastustaa, kuka puoltaa 56 vastaan, enemmistö vastaan, se hylätään. 57 esittelijä puoltaa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 58, joka on yhteensopiva 57 kanssa puolesta, hänen ryhmänsä ainakin, muut myöskin, vastaan tyhjää hyväksytty. 59, se on jo katettu. Siitä ei tarvitse äänestää. 60-61 ei myöskään niistä, mutta 62 Ann Jenseniltä, siitä täytyy äänestää. Esittilä vastustaa puolesta. Vastaan. Koneäänestys, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Jensen seuraa tilannetta 12.12. 12 Hylätty. 63 on jo katettu. 64 on Jenseniltä. Esittelijä puoltaa tällä kertaa puolesta. Kaikki vastaan tyhjää. Hyväksytty. 65 Godmanisilta. Esittelijä vastustaa puolesta hänen ryhmänsä vastaan, toiset, se on hylätty. 66 on vedetty pois, näin minulle kerrotaan. 67 ja 68, ne on jo katettu. 69 Roa Bitsottolta. Jöran haluaa sanoa jotakin. Uh, Pyytäisin, että tarkast odottelisimme tarkistusta 68. En ole oikein varma, onko tämä katettu kompromilla. Minun mielestäni tästä pitäisi erillisen äänestää. Que pense madame le rapporteur? Mitä esittelijä on mieltä? I think the moment to raise an issue... Minusta tilanne ottaa esiin se, että tarkistus ei ole katettu kompromississa, on silloin, kun me äänestämme tästä kompromissista. Esittelin ja minusta se oli katettu ja sitä äänestettiin. Bon. Bon, on considère que c'est couvert. No se on siis katettu. 69 Bitsotolta, sitä, siitä ei tarvitse äänestää. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan sosiaalidemokraattinen ryhmä, mutta se on vähemmistönä hyväksytty 70 Surjanilta. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 se on jo katettu. 72 siitä täytyy äänestää. Esittelijä vastustaa puolesta EPP hyvin varovaisesti. Kuka vastustaa? No niin. EPP on jakautunut tässä. Hylätty. 73 on jo katettu. 74, sitä ei ole katettu. Surjanin tarkistus esittelee puoltaa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 75 McGinnessiltä, Rouva McGinnessiltä Suullinen tarkistus toistetaan, korvataan heading 2a, heading 2, koska tätä otsaketta 2a ei ole enää olemassa. Ketkä puoltavat tätä McGinnessin tarkistusta? Oikein mukava nimi ainakin aperitiivin aikaan. Kuka vastustaa? No, tästä täytyy nyt äänestää koneäänestyksellä, siis McGinnessin tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 12 vastaan. McGuinness on hyväksytty. 76, 77 on jo katettu. 78 äh, Eideriltä esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa? Hänen ryhmänsä vastaan. Muut ryhmät, eli se on hylätty. 79, se on uusi italialainen tarkistus, esittelijä puoltaa, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80, esittelijä vastustaa, puolesta koneäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kyseessä tarkistus 80. 15.14 hyväksytty. 81 on yhteen sopiva. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Hylätty. 82. Esittelijä puoltaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83, 4 ja 5 raukeavat. 86 siitä täytyy äänestää esittelijä vastustaa puolesta. Ei kovinkaan moni vastaan. Kaikki hylätty. 87 samat tekijät. Esittelijä vastustaa puolesta. Ei kukaan. Vastaan. Kaikki. Hylätty. 88 on jo käsitelty. 89 taas italialainen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Italia voittaa. Sitten 90 Alvarolta, tärkeältä valiokuntamme henkilöltä, ja Rouva Olmairilta, myöskin tärkeä henkilö. Esittelijä luonnostakin puoltaa puolesta vastaan tyhjää No onnittelemme laatioita. Sitten 91 Balzani Ferm esittelee puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 samat tekijät. Herra Alvarolla on kysymys. Missä tämä viite on? Missä on viite Erasmus Mundus-ohjelmaan? tarkistuksessa itse. Niin, että saadaan tämä alaviite, niin se pitäisi kirjata sinne jonnekin. Madame le rapporteur. Esittelee. Original text there is alkuperäisessä tekstissä niin on Erasmus Mundus, aivan niin kuin oikein toitte tuossa esille. Rova Barzanin ja herra Fermin tarkistuksesta se on hävinnyt. Mutta mutta asiakirjassa tämä ei tullut oikein selvästi esille, koska yleensä sen pitäisi olla alkuperäisessä tekstissä lihavoidulla, jos näitä kahta verrataan tässä. Mutta minä haluaisin alkuperäisen sanamuodon tänne tietysti mukaan. Minua tämä hämmäsi, koska kohdassa 38, kun minulla on se eilinen versio, siinä ei mainita Erasmus Mundusta. Reference point is the original viitekoarvona tässä on alkuperäinen mietintö. Jos ei ole mitään tarkistusta, jolla poistetaan sitä, niin silloin alkuperäinen teksti pätee. Oui, autrement dit, autrement dit, si je comprends bien. Toisin sanoen, jos olen oikein ymmärtänyt, esittelijämme ehdottaa, että palautamme tähän tekstiin tämän maininnan Erasmus Mundus. Ja Siis täytyy korostaa, että tämä ei ole tekninen virhe, vaan todella haluttiin ottaa pois tämä Erasmus Mundus. Tästä nyt ei ole vielä selvyyttä, onko näin. Mutta tämä alaviite, jonka lisäsin, selventää, että Erasmus Mundus on otsakkeen 1a-alaisena, vaikka siinä on monia muita toimintoja, joten nyt tämä varmaan on loogista pitää Erasmus Mundus mukana tässä ja lisätään alaviite, jolla selvennetään, että tämä liittyy tähän nimenomaiseen otsakkeeseen. Ja Göran Ferm ja Göran Ferm käsimerkillä vahvistaa tämän, eli Erasmus Mundus vahingossa hävisi tästä tarkistuksesta, mutta kaikki puoltavat Erasmus Mundusia, eli sitten lisätään tällainen alaviite, jossa selitetään, mistä tässä on kysymys. James Ellis, hän ei enää pyydäkään puheenvuoroa. Kiitokset siitä. Eli on suullinen tarkistus. Niin, suullinen tarkistus, jota ehdotan ja joka on mukana äänestysluettelossa, niin siinä lisätään kolme sanaa, including Special Olympics. Minä vain unohdin tämän täältä. Uh, being Olympics for... Niin, siis tässä viitataan eh, vammaisten olympialaisiin. Mielenterveysongelmista eh, kärsiville. Ces deux amendements ont rétabli à Siis kaikki ovat ymmärtäneet, että tässä halutaan palauttaa tämä Erasmus Mundus ja sitten mainitaan nämä Special Olympics. Kuka puoltaa vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 93 porttasilta esittelijä vastustaa puolesta tyh- vastaan sosiaalidemokraatit vastustavat eli hylätty. 94, 5 ja 6 ne on katettu. Sitten 97 Salafrankalta yllättävällä tavalla. Esittele puoltaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kollegamme sai hyvän tuloksen. Sitten 98 esittelijä vastustaa puolesta. Helka puoltaa, vastustaa suurin osa muista, eli se hylätään. 99, 100, 101 ja 102, ne häviävät, ne on katettu muualla. Sitten 103, esittelijä puoltaa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104, 105, 106, ne on katettu, eli voimme äänestää 107 porttasilta, esittelijä vastustaa puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 108 Salafrankalta. Ilmeisesti tässä on kysymys ulkopolitiikan ongelmista. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 Gualtieri ja muut. Esittelijä vastustaa puolesta sähköisesti tarkistamme Gualtierin tarkistuksen. No niin, äänestyskone meni siniseksi. Jos... Niin, ei tässä syytä salaiseen äänestykseen ole. Minäkö tässä tyrin? No esittelijä tässä epäilee puheenjohtajan kykyjä. No tässähän on hyvä ilmapiiri. No ei tässä näin voi olla. No ei tämä toimi Voiko teknikko palauttaa tämän nollatakoneen? Est-ce qu'on peut recommencer le vote? Voimmeko aloittaa tämän äänestyksen uudestaan? No niin, hyvä. Gualtieri. No niin, nyt toimii. Äänestys alkaa, äänestys päättyy ja nyt tiedämme, kuka äänestää mitäkin. 18 puolesta 11 vastaan Gualtieri hyväksyttiin. 110 Salafrankalta esittelee vastustaa puolesta vastaan hylätty. 111 Brandnerilta esittelee vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 Haaglundilta esittelee puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 Haglundilta ja presidentti Alvarolta. Esittelijä vastustaa puolesta. Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 13 vastaan hyväksytty. 114 Jutalta hän haluaa korvata 140 miljoonaa 135 miljoonalla. Tämä on suullinen tarkistus. Sidonia haluaa siis korvata. Sidonia pitää 5 miljoonaa itsellään. Kuka puoltaa tätä tarkistusta täten muutettuna? Kiitos vastaan. Jutta hyväksyy ja se on hyväksytty. 115 esittelijän suostumuksella puolesta vastaan sosiaalidemokraatit, mutta se hyväksyttiin. 116 esittelijältä henkilökohtaisesti ja esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty 117. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 118 sama tekijä, esittelijä puoltaa, kaikki puoltavat, vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä. Tämä liittyy kuudenteen luetelmakohtaan. Se on tekninen poisto. Kaikki puoltavat tekniikkaa. Hyvä. Vastaan tyhjää. Hyvä. Ja sitten suullinen tarkistus seitsemänteen luetelmakohtaan. Sinne lisättäisiin having regard to the opinion of the Committee of on Development. Esittelijä puoltaa, kaikki puoltavat. Vastaan ei kukaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt meidän täytyy äänestää tästä mietinnöstä täten muutettuna puolesta. Kiitos vastaan Vastaan ei kukaan. Tyhjää. Yksi, kaksi, kolme tyhjää. Neljä tyhjää. Neljä tyhjää. Ja tämä on hyväksytty ja onnittelen Sidonia ja kiitän kaikkia kollegoja. Ja vielä kerran pyydämme anteeksi näistä käännösongelmista ja joustavuudesta jota tilanne vaati. Seuraavaksi, seuraavaksi viimeinen äänestys, joka liittyy Jutan mietintöön. Tällä muutetaan neuvoston asetusta, joka liittyy eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteisiin. Siis tämä on yksinkertaisesti sanottuna Galileo. Hyvä. Onko kaikilla äänestyslistat jopa EPPllä? Voimmeko me äänestää yhtenä ryhmänä? vai kukaan ei ilmeisestikään vastusta yhtenä ryhmänä äänestystä. Eli ensin äänestämme tästä lainsäädäntöpäätöslausumaluonnoksesta puolesta vastaan tyhjää yksimielisesti hyväksytty. Ja sitten tämä lainsäädännöllinen teksti, eli kaksi, neljä Jutan tarkistusta puolesta Kiitos. Vastaan. Ei kukaan. Tyhjää. Ei kukaan. Varsinainen voitto, eli on, onnittelemme Juttaa. No niin, sitten äänestykset on saatu päätökseen, koska, niin, koska me meillä oli mahdollisia siirtoesityksiä kohdissa 14 ja 15, mutta tässä pyydän esittelijältä vahvistusta siitä, mitä tulen sanomaan. Komissio ei ole esittänyt tällaisia siirtopyyntöjä. Eli ei tarvitse äänestää. Täten me voimme jatkaa keskustelua Schengenin tietojärjestelmästä, siirtymistä toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään. Ja tässä meillä on esittelijänä herra Alvaro. Ja tämä on siis kattaa kohdat 7 ja 8 esityslistalla, koska tarkoituksena on muuttaa näitä juridisia välineitä, siis yhtäältä asetusta ja toisaalta neuvoston päätöstä. Alexander, jos voi sitten nopeasti johdatella meidät aiheeseen. Kiitos herra puheenjohtaja. Varmasti tämä voidaan ihan lyhykäisesti hoitaa sen vuoksi, että kohdat 7 ja 8 ovat sanatarkasti samat asiakirja Schengenin tietojärjestelmästä, sitä käsitellään sisäasioiden valiokunnassa. Ja kollega Holmajer ja muutkin ovat puhuneet äh, varjoesittelijöiden kanssa. So, so kurz, Ai, näin lyhyt puheaika vai? No, no. No niin, ihan oikeasti ihan lyhykäisesti koska ei tästä nyt niin kauheasti ole sanottavaa. Tätä siis käsitellään sisäasian valiokunnassa. Elio on esittelijä. Olemme hänen kanssaan puhuneet. Tässä on kuusi tarkistusta, jossa on kysymys lähinnä siitä, että me suosittelemme, että vuoden 2011 budjetille summat tähän toiseen, Schengenin toisen järjestelmän, järjestelmälle. Nämä varat pantaisiin varauksiin. Vuodesta 2002 lähtien tähän on pantu noin vajaat 70 miljoonaa äh, euroa ja tällä hetkellä on nyt sitten tämä toisen sukupolven tietojärjestelmä ja sen tekniikka. Emme tiedä vielä toimiiko se. Joten me siis äh, suosittelemme, että tämä summa siirrettäisiin varauksiin ja että me vaadimme enemmän avoimuutta komissiolle, mitä tulee nimenomaan edistysaskeliin, äh, ongelmiin Ensimmäinen keskustelu, jonka kävin komission kanssa, osoitti, että kommunikointi on parantunut huomattavasti viime vuosiin verrattuna, mutta samanaikaisesti me ehdotamme tarkistuksessamme, että yrittäisiin etsiä myös kustannustehokkaita vaihtoehtoja toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään, mikäli se ei toimisi kunnolla. Ja tällä hetkellähän se ei toimi. Ja että me emme halua mitään lisäkustannuksia ainakaan järjestelmän muutoksen kautta. Tämä on se, mitä me olemme näihin tarkistuksiin kirjanneet. Meillä on määräaikana 12. maaliskuuta tarkistuksille. 16.17. maaliskuuta äänestämme valiokunnassa. Se on välttämätöntä sen vuoksi, että 7.8. huhtikuuta on sitten vastuuvaliokunnan äänestys. Tämä on aika arka tai herkkä aihe ja sen vuoksi olemme tehneet tarkistukset yhteistyössä Koelion kanssa. Je remercie. Chacun comprend. Kiitos. Kaikki ymmärtävät, että nämä ovat arkaluontoisia, mutta yhtä aikaa hyvin tärkeitä aiheita, koska tässä on kysymys turvallisuuskysymyksistä ja Euroopan unionin pääsystä ja samaan aikaan halutaan pitää kiinni vapauksien puolustamisesta. Roa Olmajer on pyytänyt puheenvuoroa. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä tarkastelen tätä aihetta hyvinkin kriittisesti sen vuoksi, että en, en voi välttyä saamasta sellaista tunnetta, että me epäonnistuimme tässä, tämän aiheen parissa aikaisemmin. Tähän on annettu hyvin paljon rahaa, töitä on tehty vuosikautta ja minun mielestäni meidän pitäisi jo esittää kysymyksiäkin, miksi mitäkin rahaa on annettu ja mihinkä. Ja minun mielestäni budjettivalvontavaliokunnan pitäisi tähän puuttua. Me tarvitsemme tätä järjestelmää kiireellisesti. Toisaalta sitten taas komission toimintatapa e, ei ole ollut mitenkään kommunikointihalukasta, eikä sitä ole leimannut minkään näköinen avoimuus. Tilanteen täytyy muuttua nopeasti koska eh, neuvostohan tekee päätöksen huhtikuussa, eikä neuvosto halua viedä eteenpäin tätä projektia, elleivät edellytykset parane. Joten tämä tarkoittaa sitä, että tässä on aikamoisia paineita. Tammikuussa toteutettiin ensimmäinen eh, testi, ja komissio sanoi sitä, että ei sitä voida pitää pieleen menneenä tätä koetta. No, osa osallistuneista valtioista on täysin toista mieltä sen vuoksi, että heidän mielestä tämä tammikuun testi meni päin seiniä. Ja me tulemme näkemään seuraavassa tekstissä, toimiiko siinä mikään paremmin ja toimiiko se ylipäätään kauemmin kuin vuorokauden. Ja ainakaan minun koti, kotimaassani tämä järjestelmä ei toiminut yli 26 tuntia ja loppumetreillä se romahti totaalisti. Joten budjettivaliokuntana meidän täytyy käsitellä tätä aihetta välttämättömästi. Ja minun mielestäni ei ole kovinkaan edistyksellistä, jos me eurooppalaiset kahdeksan vuoden jälkeen emme ole saaneet sähköistä järjestelmää toimintaan se ei todellakaan paranna muiden kumppaneiden arvostusta meidän suuntaamme. Oui, euh, merci beaucoup. Euh, euh. Suurkiitokset. Voisin täydentää tätä teidän arviotanne todistamalla erästä tilanteesta. Olin Schengenin työryhmässä puheenjohtajana ennen kuin tämä yhteisöllistettiin. Eli meillä oli ministerikokouksia, edustettuna oli 7-8 maata tuolloisesta 12 jäsenmaasta, ja tuolloin päätettiin laatia ensimmäinen versio tästä Schengenin tietojärjestelmästä, ja jo tuolloin se ei toiminut. Ja jo tuolloin me kritisoimme voimakkaasti tätä valittua järjestelmää. Silloin ei puhuttu komissiosta, vaan puhuttiin täytäntöönpanevasta sihteeristöstä. Ja kyseessä oli järjestelmä, joka oli täysin katastrofaalinen. Ja nyt tilanne on todella epätyydyttävä, koska meillä on edessämme tekninen ongelma, joka on varmaankin vaikea, mutta josta meillä on kuitenkin kymmenen vuoden kokemus, eikä siltikään tyydyttävää ratkaisua ole löydetty, ei edes yhteyden, yhteisön sisällä. Ja kuitenkin kyseessä on täysin perustavaa laatua oleva väline silloin, kun on kysymys ulkorajojen turvaamisesta. Me tiedämme, että tämä eurooppalainen poliittinen malli olettaa, että me tiedämme, me osaamme yhdistää kansalaisten suojelun, terrorismia, mafiaa ja muuta vastaan, ja samaan aikaan siihen yhdistetään sitten yksilön vapauden turvaaminen. Eli jos meillä ei ole sellaista teknistä välinettä, joka mahdollistaa tämän, niin tämä tilanne on erittäin negatiivinen unionin kannalta. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Haluatteko te vielä kommentoida tätä, Alexander? Ei. Eli kiittäisin teitä ja kuten esittelijäkin sanoi näihin kahteen tekstiin liittyen, siis yhtäältä on kysymys asetuksesta ja toisaalta päätöksestä. Näistä esit- äänestetään budjettivaliokunnassa 16. ja 17. maaliskuuta, asiasta vastaavassa valiokunnassa 7. ja 8. huhtikuuta ja sitten tämä tulee täysistuntoon huhtikuussa. Kiitän. Ja sitten meillä on vielä esityslistalla keskustelu Kodmanisin mietinnöstä, mutta herra Kodmanis ei ole paikalla. Hän pahoittelee sitä. Ja jos me otamme huomioon sen tavan, jolla hän on ollut henkilökohtaisesti tässä aiheessa mukana, niin olen sitä mieltä, että ei olisi kovinkaan sopivaa käydä keskustelua ilman hänen läsnäoloaan. Joten hyvät kollegat, niin ainakin ne hyvät kollegat, jotka ovat pytyneet täällä loppuun saakka, ainakin vasemmisto on totaalisesti hävinnyt salista. No Jöran on paikalla, Jöran on paikalla. Niin, tässä vain vitsailin. Siis hyvät kollegat, haluaisin kiittää teitä. Me olemme käyneet nyt esityslistan loppuun. Ehdotan, että koordinaattorit pysyisivät salissa, jotta välittömästi tämän kokouksen jälkeen käytämme hyväksemme tulkien läsnäoloa. Haluaisin kiittää heitä. Ja täten voisimme järjestää koordinaattorien kokouksen välittömästi. Kokous on päättynyt.